torniamo. Bene, diamo inizio. No niin, aloitetaanpa valiokunnan kokous. Voisitteko istutua paikoillenne?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 Ensinnäkin tervetuloa takaisin kaikille. Toivon, että kesällä olette saaneet takaisin voimat näiden trilogien ohessa, joita kesänkin aikana kävimme läpi nyt nopeasti. Mennään eteenpäin. Meillä on täällä joitakin äänestyksiä tässä kokouksessa, joten pitemmittä puheitta mennään eteenpäin. on hyväksyminen, mikäli vastalauseet ei ole, se on hyväksytty. Kohta kolmen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista 19-20 kesäkuuta, 26. kesäkuuta ja 8.9. heinäkuuta. Mikäli huomioita ei tule, ennen kokouksen loppua pöytäkirjat on hyväksytty. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi Susan Sollin. Hän on uusi avustajamme hakijamaiden yhteistyön osalta. Hän on Makedonian parlamentin virkamies, hän on täällä kuusi viikkoa. Hän on Filip Filipovski. Tervetuloa molemmille. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tänään kokous välitetään internetiin suorana ja haluaisin myös kertoa, että 24. syyskuuta Brysselissä järjestetään juusto- ja maitoalan kokous ja kehityssuunnat vuoden 2015 jälkeen. Tämä on valiokunnan järjestämä konferenssi ja tietenkin kaikki valiokunnan jäsenet on kutsuttu osallistumaan tähän. Niin muista myös, että laajennettu koordinaattorin kokous, jossa mukana myös esittelijät ja varjoesittelijät järjestetään ja siellä keskustellaan kuinka jatkamme työtä Liettuan puheenjohtajakaudella niissä asioissa, joissa vielä ei ole sopimukseen päästy neuvoston kanssa. Tehän muistatte varmastikin, että nämä ovat asioita, jotka liittyvät rahoitusnäkymiin, joita, joista ei neuvoteltu 26 kesäkuuta tehdyssä sopimuksessa. Sitten lopuksi tulkkaus on tänään käytettävissä kaikilla kielillä. Kohta viisi. yleinen talousarvio 2014. Kaikki pääosastot esittelijä Vasilika on pyytänyt puheenvuoroa. Annan hänelle puheenvuoron välittömästi ja sitten jatkamme äänestämällä 21 budjettitarkistuksesta. No niin, hyvä. Dancila, puheenvuoron sinulla. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc Kiitoksia. Haluaisin kiittää sihteeristöä yhteistyöstä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tämän mietinnön laatimisessa. Haluaisin todeta, että olen ottanut pois 15.19 ja 15.21 hankkeet. Kiitoksia, mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin siirrymme äänestämään kättä nostamalla äänestämme. Täällä on 21, joten vedetään nämä nopeasti läpi kättä nostamalla. Näin varmastikin ratkaistaan niiden kollegoiden ongelma, jotka ovat unohtaneet äänestyskorttinsa. Bene, iniziamo allora. No niin, Agri 5307 puolesta. Kädet ylös. Vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Agri 5301 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5305 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 5311 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 5304 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 5303 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 5352 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 5351 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 5314 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 18 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 20 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 22 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 53 15 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5300 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 5302 puolesta vastaan tyhjiä. Pitääpä laskea paremmin. 5302 puolesta äänet, kädet ylös kunnolla vastaan. Hylätty selvästi. Vi, vi, 5309 äänet puolesta vastaan. Hetkinen, pahoittelen. Otetaanpa uusiksi. 5309 äänet puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 5317 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten nämä viimeiset kaksi Questo è stato respinto. Okei. Chiedo scusa, c'è un... Pahoittelen vielä viimeinen äänestys, joka harppasimme vahingossa. Sihteeristö pyytää, että äänestäisimme 53 16 tarkistuksesta harppasimme sen yli, mutta siitä on kuitenkin äänestetä 53 16 puolesta. Vastaan tyhjiä hyväksytty. Ja sitten nämä kaksi viimeistä on vedetty pois, joten tässäpä tämä oli. Kiitoksia. Adesso andiamo. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Euroopan unionin yleinen talousarvio 2014. Esi- valmistelijana Vasilika Viorika Dancila edelleen. Nyt käsittelemme lausuntoluonnoksen, jo, joka liittyy juuri näihin tarkistuksiin, joista juuri äänestimme. Lausunnosta äänestetään 17. syyskuuta ja sen pitäisi heijastaa kantaamme budjettitarkistuksesta ja ilmaista poliittisia kantoja koskien myös pilottihankkeita ja valmistelivia hankkeita. Tarkistusten jättämisen määrä aika on huomenna 3. syyskuuta kello 12. Nyt annan puheenvuoron jälleen esittelijälle. Dancila, ole hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul... Kiitoksia. Lausuntoluonnos sisältää kymmenen eri kohtaa. Korostaisin sitä, että olen erittäin pahoillani, ja olen sanonut tämän aiemmassakin kokouksessa, siitä, että rahoituskurin soveltaminen merkitsee miltei 5 prosentin leikkauksia suorin tukiin maanviljelijöille. Otetaan kuitenkin huomioon se, että kolme toimielintä on päässyt, kolme toimielintä on päässyt yksimielisyyteen tästä päätöksestä, niin meidän täytyy todella sitä soveltaa. Maksamattomat määrärahat on kysymys, joka täytyy selvittää. Se on ennakkoedellytyksenä sille, että uusi ohjelmointikausi 2014-2020 voisi toimia, varsinkin kun otetaan huomioon ne vähäiset maksut, joita on menossa maaseudun kehitykseen. Maaseudun kehityksen rahoittaminen maatalousrahaston pohjalta. Siihen kohdistuu 0,5 prosentin leikkaukset maksusitoumuksiin ja odottelen kollegoilta myös tarkistuksia tähän lausuntoluonnokseen. Dancila. Kiitoksia Dancila. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Komission edustajat ovat paikalla. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Dantsilaa siitä, että hän on huomioinut hyvin kannanottomme viime esityksessämme budjettikuri valitettavasti on välttämätön paha, kun näistä enimmäismääristä on pidettävä kiinni. Ja näin ollen meidän olisi piakkoin määriteltävä nämä suorien tukien maksukatot liittyen budjettikuriin, mutta muutoin tämän valiokunnan ja valmistelijan avulla – olemme pyrkineet ottamaan mukaan tiettyjä kohtia alkuperäisestä ehdotuksesta, erityisesti niitä, jotka koskevat rahoja maaseudun kehitykseen. Kiitoksia. Grazie a te. Kiitoksia teille, johtaja. Sitten, mikäli puheenvuoroja ei ole, niin voisimmekin mennä kohtaan seitsemän. Kyseessä ovat siirtymäsäännökset, jotka liittyvät tiettyihin eh, Euroopan maaseudun, maaseuturahaston tukiin. Esittelijänä on herra DS. Hyvät kollegat, olemme tehneet paljon työtä, jotta saisimme YMPn eh, uudistukset valmiiksi. Kyseessä on uusi maatalouspolitiikka, jonka pitäisi astua voimaan kokonaisuudessaan ensimmäinen tammikuuta 2014. Kuitenkin eh, tarvitaan siirtymä säännöksiä teknisiä järjestelyjä varten niin, että voidaan juo, juohevasti siirtyä uuteen kauteen ja taata jatkuvuus eri tuki kategorioissa YMPssä. Kuten esittelijä tietää, nämä toimet on julkistettava ennen vuoden loppua ja näin ollen ne on hyväksyttävä ehdottomasti ensimmäisessä käsittelyssä neuvoston kanssa viimeistään marraskuun täysistunnossa. Tämä harjoitus liittyy tiiviisti neuvotteluihin, joita valmistelemme neuvoston puheenjohtajan kanssa koskien näitä viimeisiä uudistusten auki olevia kohtia. Nämä, nämä äh, hakasulkeisiin jätetyt kohdat vuoden 26. Äh, kesäkuuta tehdyssä sopimuksessa. Näissä Säännöksissä on nyt joitakin kohtia mukana, kuten joustavuus kahden pilarin välillä on aivan välttämätöntä, että nämä tekstit ovat johdonmukaisia. Albert ensimmäisenä ja sitten sihteeristö ottaa tänne ylös puheenvuoropyynnöt. Albert Des, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tämä on hyvin tekninen mietintö ja ennen kaikkea pyrimme parlamenttina siihen, että kun maatalouden uudistus tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 12.14, että se on mahdollista. Ja saman aikaan voimme kuitenkin huolehtia siitä, että viljelyllä on varmuutta seuraavaa jaksoa varten. YMPn uudistus ei kuitenkaan tule voimaan vuonna 2014, siksi tarvitaan siirtymäkauden järjestelyjä, jotta kattomasta voidaan mahdollistaa se, että uusi uudistus sopeutuu, samoin kuin uudet ja tulevat tukimahdollisuudet YMPn puitteissa voidaan varmistaa. Ajattelen sitä, että tulee äänestys monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tässä siirtymäkaudessa seuraavat ehdot ensinnäkin ulkoinen konvergenssi, toiseksi investointitoimien tukeminen toisessa pilarissa, kolmanneksi hallinto, hallinnon vähentäminen vuoden 2014 ja kopreemio tuki en, kolme kuukautta ennen tätä tämän voimaa tulee tämä on numero kahdeksan, ja se, että jäsenvaltiot voivat siirtää varoja kahden silarin, pilarin puitteissa YMPissä, 50 prosenttia ensimmäisessä pilarissa, samoin kuin 10 prosenttia toisesta ensimmäiseen pilariin. Jälkimmäinen on mahdollista vain niissä jäsenvaltioissa, joissa suuria tukia on alle 90 prosenttia keskimääräisestä tuosta, mitä annetaan EU:ssa. Sitten toinen pilari sen osalta on välttämättä saada aikaan yhteys kahden toista seuraavaan, seuraavan ohjelmajakson välillä. Tarkistus 16 koskee tätä ja sitten seitsemänneksi vihertäminen, joka koskee suoria tukia vuodesta 2016 on tarkoitus, että tämä tulisi voimaan jotta maaseudun kehittämisohjelmat voisivat käynnistyä ajatellen YMPn uutta suuntaa. Jäsenvaltiot tarvitsevat riittävästi aikaa kitkattomaan siirtymiseen, jotta mahdollinen kaksinkertainen tuki vihertämisen kautta voidaan välttää – ja että toisaalta myöskin maaseutuelementtejä voidaan varmistaa. On hyvin tärkeää, että vihertäminen kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti samassa määrin voidaan panna toimeen. Ei saa tulla sellaista tilannetta, jollaisia menneisyydessä on ollut, että jotkin maat ovat valmiita ja toiset taas eivät. Euroopan parlamentti ja neuvosto, niiden tulisi vielä ennen vuoden päättymistä tehdä ratkaisuja erityisistä siirtymäkauden ratkaisuista ja muuttaa tarvittaessa perussäädöksiä, jotka ovat YMPn pohjana. Tässä siis lyhyesti on se, mistä tässä mietinnössä on kysymys. Varmastikin tulee vielä teknisiä täydennyksiä ja tarkistuksia. Olen myöskin keskustellut eräiden jäsenvaltioiden kanssa, tai niin edustavat kääntyvät minun puoleeni, ja on tiettyjä toiveita. Suomalaisilla oli erityisiä toivomuksia, jotka koskevat Pohjois-Suomea, mutta kokonaisuudessaan uskoisin, että me voimme mietinnön myötä huolehtia siitä, että maatalouden uudistus voidaan kitkattomasti panna toimeen Euroopassa. Odotan mielenkiinnolla toiveita, jotka nousevat esille ja jotka pitäisi vielä sijoittaa tähän mietintöön. Grazie Albert. Quindi diamo inizio al dibattito. Kiitoksia. Sitten aloitamme keskustelun. Äh, Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Mehän olemme neuvotteluissa sopineet linjasta, joka koskee uudistusta. Ja totta kai sen täytyy olla myös perustana tälle mietinnölle, jonka Albert Des on täällä esittämässä. Sitä tietyistä kohdista vielä lopullisesti saadaan ratkaisuja, on ongelma, mutta uskon, että vielä tämän kuukauden aikana tämäkin saadaan hoidettua. Yksi asia kuitenkin, hyvä Albertes, vaatimus, että vihertäminen vuonna 2016 vasta käynnistyisi, se on hyvin vapaata tulkintaa ajatellen sitä, mitä me olemme päättäneet YMPn uudistuksesta – ja se, että nyt jälkikäteen tämä asia saatettaisiin voimasta jonkinlaisella kompromissilla jäsenvaltioiden kanssa, on minusta hyvin vaarallista. On hyvin vaarallista ylipäätään sellaiseen ryhtyminen. Se ei käy. Perustelu, että tämä ei olisi mahdollista kahdessa vuodessa, että olisi mahdollista panna toimeensa kahdessa vuodessa, on tietysti sinänsä tavallaan totta, mutta toisaalta nythän meillä on jo yksi vuosi, jolloin vihreitä minne tulee voimaan. Vielä lisätään siihen yksi vuosi, niin silloinhan vasta se on neljässä vuodessa todella tehokasta. Ja vuonna 2017 pitäisi sitten vielä päättää siitä, että muutammeko näiden ekologisten alueen suuruuden 5-7 prosenttiin. Miten voidaan tulla sellaiseen näkemykseen, että tätä voitaisiin jälleen kerran lykätä vielä yhdellä vuodella? Tätä me emme tule missään tapauksessa tukemaan, sanoakseni aivan selvästi. Toivon, että muut ryhmät eivät tule sitä tukemaan, koska tulos olisi se, että itse asiassa kyseenalaistatte kyseenalaistettaisiin neuvottelujen tulokset. Ja äh, sitten minulla olisi vielä yksi toive. Meillähän oli koordinaattorien kokous tässä, äh, että meidän pitäisi vielä määräaikoja tarkistuksien jättämiselle lykätä vielä hiukan. Kiitos. Grazie, äh, Martin Kiitos, Martin. Sitten Andrew Erik, olkaa hyvä. Andrew, ate. Ja e poi Kostinger. Ja sen jälkeen Köstinger. Oui, merci président. Je voudrais d'abord faire... Euh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää huomion muodosta. Meillähän on, saimme tämän paperin hyvin myöhään ja on totta, että tässä perusteluosassa ei ole juurikaan täsmällisyyttä, mihin suuntaan meitä halutaan viedä. Vasta näissä 34 tarkistuksessa nähdään, mitä ehdotuksia esittelijä meidän haluaa tehdä. Ja nyt haluaisin mennä näihin tarkistuksiin aika täsmällisesti maaseudun kehityksestä. Olen tietenkin esittelen kanssa yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltiot voivat riskittää sitoutua näihin eri toimiin. Ja lisäksi otetaan muita tukivälineitä mukaan, jotka koskevat sellaisia investointeja, jotka liittyvät äh, maatilojen ja metsätilojen modernisointiin. Voin tukea ehdotusta, jolla laajennetaan näitä mahdollisia sitoumuksia kakkos- ja kolmosakselin toimiin nykyisessä maansatopolitiikan alalla, jotka koskevat ympäristöä ja monipuolistamista ja eh, maaseudun elämän monimuotoisuutta, mutta meidän ei pidä unohtaa tukea nuorille viljelijöille, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, jossa nyt jo tätä mekanismia hyödynnetään toisessa pilarissa, olisi haitallista, mikäli tämä nuorten viljelijöiden tuki keskeytettäisiin vuonna 2014, kun kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kyseessä on prioriteetti ja meidän on erityisesti mahdollistettava sukupolven vaihdokset maanviljelyssä. Tämä on tärkeää niin, että siirtymävaiheessakin nämä säilyvät. Sitten suorista tuista. Olen tietenkin yhtä mieltä esittelijän aikomuksesta ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön uusi järjestelmä, hehtaaritukijärjestelmä, mutta vaikuttaa myös hyvältä, että mahdollistettaisiin enemmän avoimuutta niin, että voitaisiin ottaa käyttöön tiettyjä nykyisiä mekanismeja, niin että voitaisiin mahdollisimman pian soveltaa uusia mm, menettelyjä koskien vaihtoehtoja valinnaista dekuplointia. Tämä on erityisesti karjan kasvatuksessa tärkeä. Niillä on ollut kovat ajat viime kuukausina johtuen suhdanteista. Tulotilanne on ollut vaikea. Sitten tarkistuksesta 23. Siinä sanotaan, että 2013 alkaen voitaisiin ottaa käyttöön tämä uusi äh, säännös. Esittelijä puhuu viherryttämisestä, joka on kulmakivi ja sitä lykättäisiin vuodelle ja sitä otettaisiin käyttöön vasta vuonna 2016. En voi tukea tätä ehdotusta. Olen siitä aivan eri mieltä esittelijän kanssa. Albert Dessin mietinnössä on useita tarkistuksia joustavuudesta ensimmäisen ja toisen pilarin välillä ja toisesta ensimmäisen pilarin joustavuudessa. Tämä on kanta, jota parlamentti on kannattanut trilogeissa. Esittely ottaa tiettyjä vapauksia ja palaa jälleen siihen, että nämä valinnat olisivat peruuttamattomia, kun jäsenvaltiot käyttävät joustavuutta. Ei vaikuta siltä, että tämä ehdotus vastaisi sitä kantaa, joka on virallisesti hyväksytty ja jota esittelijä on puolustanut trilogeissa kun näitä siirtymäsäännöksiä tarkastellaan, niin samalla ei pidä kyseenalaistaa niitä sopimuksia, joihin vaikeiden keskustelujen ja neuvottelujen jälkeen olemme päässeet. Kiitoksia ja Kiitoksia. Sitten Elisabeth Köstinger ja Ulrik Rodus. Äh, Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitoksia Albert Tessille tehdystä työstä. Minä haluaisin puheenvuorossani erityisesti tarttua maaseudun kehittämiseen, koska verrattuna suoriin tukiin on enemmän avoimia kysymyksiä. Minusta on hyvä, että Albert täällä keskustelusta periaatteesta pitänyt kiinni, että oma ohjelmat, omat ohjelmat saavat uutta rahaa ja tämä olisi mahdollista, mutta tämä on hyvin tärkeää ennen kaikkea, tämä on tärkeää viljelijöille, jotta he saavat varmuutta, ennen kaikkea minun jäsenvaltiossani, tällaisen siirtymäkauden määräisten jotakin sellaista, mikä aiheuttaa paljon epävarmuutta viljelijöiden piirissä, on jo johtanut siihen, sillä maatalous tietysti joutuu tekemään suunnittelun, maatalous tehdään suunnittelu jo vuotta aikaisemmin, ennen kaikkea sitä, mitä viljellään niin edelleen. Siksi minusta olisi tärkeää, jos saataisiin selkeyttä myös siihen, komissiohan on todennut eh, nimenomaan eh, pinta-alaan sitotuista tuista, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen, että kaikki toimenpiteet, jotka on nyt rahoitettu tähän asti maatalouden ympäristöohjelmassa siirtymäkauden vuoden aikana eh, putoaisivat pois, koska on jäsenvaltioita, joilla on tällaisia maatalouden ympäristöohjelmia, jotka ovat toimenpiteitä, jotka eivät ole suorasti sidottuja pintaan, olisi hyvin tärkeää ottaa asiaan kantaa ja myöskin siirtymäkauden vuotena rahoittaa näitä toimenpiteitä. Hyvin tärkeä alue on investointituki. Monissa jäsenvaltioissa tukikassat ovat jo jo pitkän aikaa olleet tyhjiä, ovat olleet vuonna 2013 osalta jo pitemmän aikaa sitä ja paljon investointeja on nyt odottamassa. Viljelijät joutuvat tekemään niitä ja eivät niitä voitu rahoittaa. Kysymys on ollut ne kaikkea eläinsuojelusta ja viljelijät suunnittelevat paljon investointeja. Minusta joka tapauksessa pitää löytää ratkaisu, joka ei vuonna 2014 ainakin esittäisi, antaisi mahdollisuuden tehdä hakemuksia, jotta todellakin pitäisi ottaa huomioon se, että on olemassa pitkästä aikajaksosta, jonka osalta suunnittelu ja rahoitus on avointa. Myöskin koulutustoimenpiteet ma- maaseudun kehittämisessä, siihen liittyy monia koulutusohjelmia ja toimenpiteitä. Tämä koskee ehdottomasti myöskin tätä siirtymävuotta, jolloin niitä pitäisi rahoittaa, ja tämä koskee nuoria viljelijöitä. Heitä ei missään tapauksessa unohtaa, sillä nimenomaan se, että on palkkioita, jotka liittyvät tilojen siirtymiseen sukupuolta toiselle, ja tässä on hyvin tärkeää, että on houkuttimia nuorille viljelijöille, jotka pitää myöskin siirtymän vuotena voida rahoittaa. Tässä parlamentin pitäisi nyt korottaa äänensä, koska viime rahoitusjakson aikana, viimeisellä tukijaksolla oli mahdollista se, että saatettiin rahoittaa toimia, jotka eivät ole pinta-alaan sidottuja. Ja minusta se pitäisi nyt kyllä mahdollista tämän siirtymäkauden aikana. Kiitos. Bene, grazie Elisabeth. Kiitoksia sitten Ulrik Rodust ja sitten Jan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Albert Dessille mietinnöstä. Voin olla lyhytsanainen. Ja itse asiassa tämä koskee kahta lausetta. Minusta ei ole kuviteltavissa, että vihertämistä toteuttaisiin vuonna 2016. Me olemme neljä vuoden ajan puhuneet YMPssä. Kaikki ovat tieto, tietoisia siitä, että vihertäminen tulee. Siihen on voitu sopeutua. Ja toinen asia on se, että minä hyväksyn kyllä sen, että varoja voidaan siirtää ensimmäistä toiseen pilariin, mutta minulla on suuri ongelma siirroissa toisesta ensimmäiseen pilariin. Ajatellen sitä, että jos mä olen pitkältä pois suorista tuista, silloin tilaisuutta ei saisi nyt jättää käyttämättä. Kiitos sitten Kiitos. Kiitos esittelijälle. Hän totesi, että tämä on hyvin tekninen mietintö, mutta tämä tekninen mietintö, sillä on huomattavia vaikutuksia viljelijöihin ja maaseutuun. Ja valiokuntana me olemme etukäteen jo sopineet siitä, että olemme todenneet, että haluamme, että tämä yleinen kaos ensimmäisen vuoden aikana, ennen kaikkea ajatellen investointiruuhkaa, joka aina liittyy uudistuksen alkuvaiheeseen, että sitä haluttaisiin välttää. Ja siksi lähdimme liikkeelle siitä, että olisi vanha järjestelmä ja uutta rahaa. Minä tuen suorastaan kaikkea sitä, mikä on tämän hengen mukaista, että vanha järjestelmä käytössä jatketaan yllä vuodella. Ne kollegat kuvat pelkäävät sitä, että tämä saattaisi merkitä sitä, että nyt on jotakin pienellä painettua, joka olisi ristiriidassa tehtyjen päätösten kanssa. Voin rauhoittaa heitä, tämä on siirtymäkauden vuosi, viimeistään vuoden päästä olemme jo oikeassa rytmissä. Tärkeää minulle on se, että kysymys ei pelkästään ensimmäistä pilarista, kysymys on myös maaseudusta, ja olen Arbeetille kiitollinen siitä, että on tullut juuri niihin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä, että me haluamme myöskin maaseudulla ympäristöohjelmia, investointiohjelmia, investointiohjelmia viljelijöille ja myöskin maaseudun osalta, että näitä investointiohjelmia, niiden kestoa pidennetään ja haluaisin vedota valiokuntaan, että tätä tuettaisiin. Sillä asia on todella mietittävä huolellisesti, Muutahan me olemme aivan naurettavia. Me puhumme koko Euroopassa suhdanneohjelmista ja otamme tällä alalla riskin siitä, että ei ole siirtymäkauden, jos ei ole siirtymäkauden järjestelyjä, että syntyy tällainen investointiaukko. Tästä me, tämä olisi vastuutonta, me emme voi tätä hyväksyä. Ja tässä syystä investointitoim, investointitoimintaa maaseudulla pitää sen siirtymäkauden järjestelyllä tukea. Ja tästä syystä Minusta Albertin periaate saa minun tukeni. Yksityiskohdistaan voimme vielä keskustella. Grazie, Jaar. Britta. Kiitos sitten Brita Reimers ja Luis Kapula. Okay. Kiitos. Koko keskusteluhan osoittaa pohjimmiltaan sen, että tämä mietintö on pieni ruutitynnyri. On nimittäin paljon pelkoa siitä, että kun ei vielä ole täysin neuvoteltu loppun päätöksiä, jotka liittyvät YMPn uudistukseen, että niiden osalta voisi syntyä vielä muutoksia. Tärkeää, että aikana, jolloin me pystyt sanomaan oikeastaan mitään varmaa vielä, ainakin pyrkisemme pitämään tien avoimena sille, että saadaan aikaan siirtymäkauden ratkaisuja ja niin, että olisivat mahdollisimman vähän byrokraattisia, koska etukäteenhän viljelijöille ja maaseudulle ei ole mitään iloa siitä, että jos tehdään päätös nyt, joka tarttuu voimakkaasti nyt siihen, minkälaisia päätöksiä tehdään YMPn uudistuksesta. Tulos on se, että lomakkeita muutetaan 20 kertaa, mikä aiheuttaa sekaannusta viljelijöiden piirissä. Ja nyt voimme jo kuulla, että hekin olisivat iloisempia, jos nyt jo, kuten on suunniteltu, luotaisiin tämä äh, pidennys, jotta syntyisi enemmän hiukan ilmaa tähän ja että syntyisi vähemmän virheitä. Olen huolissani niistä ohjelmista maaseudulla, joiden osalta ei ole mahdollista todellinen, todelliseen pidennykseen ja usein voin kuulla kunnista, miten tätä jatketaan, miten meitä tullaan kohtelemaan äh, siirtymäkauden aikana. Tämän asioita pitäisi pohtia, koska saattaa olla, että tähän liittyy kenties muitakin erinäisiä tekijöitä. Mitä tulee sitten yhteisrahoitukseen, sitä pitäisi hiukan pohtia, sitä voitaisiinko liikkua siihen, että luotaisiin enemmän liikkumavaraa. Ennen kaikkea kun puhumme siitä, että haluamme tällaisia suhdanneohjelmia, silloin meidän pitäisi helpottaa yhteisrahoitusta jäsenvaltioille ja keskustella tästä asiasta. Kiitos. Grazie Britta. Kiitos Britta. Sitten Luis Kampulas ja Rova Lulling. Muito obrigado. Eu queria felicitar. Kiitoksia. Haluaisin onnitella edustaja Dessiä tehdystä työstä ja siitä, että hän on erittäin huolella pitäytynyt siinä toimenkuvassa, mikä hänellä on ollut. Olen samaa mieltä poliittisen ryhmäni varjoesittelijän kanssa näistä huolenaiheista ja yksi kohta, joka mielestäni ei sovi yhtään yhteen mandaattimme kanssa, on nämä viherryttämismenettelyt ja niiden täytäntöönpano. Sopimus, johon pääsimme, oli se, että ne pantaisiin täyteen vuonna 2015, mutta nyt DES ehdottaa, että tuota siirrettäisiin vuonna 2016. Tämä edustaa ristiriita sen suhteen, mistä on sovittu, ja neuvottelut myöskin neuvoston kanssa osoittavat sen. Ehkäpä tästä kohdin voitaisiin neuvotella vielä uudelleen. Sitten Rova Lullin. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Albert Dessiä tästä mietinnöstä ja olen tyytyväinen tarkistuksen neljä, uusi artikla 1, jolla pyritään välttämään ylimääräistä lisää byrokratiaa ja tässä mielessä haluaisin tehdä teille konkreettisen ehdotuksen niin, että todellakin tähän tavoitteeseen päästäisiin. Kuten tiedätte, ulkoinen konvergenssi on seikka, jota tullaan soveltamaan jo vuonna 2014. Ja sitten olisi sove- sopeutettava nämä, nämä summat ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja toisen kerran vuonna 2015 sen jälkeen, kun tämä sisäinen konvergenssi myöskin on, on, on sovellettavissa. Niin 2014 voitaisiin sopeuttaa ainoastaan maksujen määrä ja sitten 2015 voisimme vahvistaa uuden, uudet arvot maksuoikeuksille ja to, toimittaa ne tiedot viljelijöille. Ja näin voitaisiin välttää se, että kolmena peräkkäisenä vuonna – toimitetaan uudet maksuoikeusarvot viljelijöille ja tästä tulee hyvin rank, raskas äh, hallinnollisesti vuonna 2014 olen käytettävissä, niin niitä voisimme keskustella tästä tätä koskevasta tarkistuksesta. Uskon, että on todella hyödyllistä pyrkiä välttämään tällaista täysin turhaa byrokratiaa. Sitten artikla yksin kohta yksi, tarkistus viisi myös pohdin, olisiko hyvä ottaa uudelleen mukaan artikla 20 1680 artiklasta myös kohta I, joka koskee nuoria viljelijöitä. Tässä nämä kaksi huomiota. Niin. Credo sia interessante questo primo avvio di... Kiitoksia tästä ensimmäisestä keskustelusta. Nyt annan puheenvuoron komissiolle. Nathalie Sous van de Weyerin pitäisi olla täällä paikalla ja sen jälkeen puheenvuoron saa Albert Dess. Komissio, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Niin, kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin näin alkuun haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Siinä on erittäin mielenkiintoisia osioita keskusteltavaksi. Erittäin tärkeää on huomioida se, että tämä ehdotus, joka asettaa tiettyjen siirtymäkauden säännöksen vuodessa 2014, voidaan hyväksyä ennen tämän vuoden loppua. Näiden säännösten täytyy olla välittömästi voimassa ensi vuoden alusta lähtien. Se on erittäin tärkeä viesti komissiolta. Jotta näin voitaisiin tehdä, meidän täytyy rajoittaa tämä asetus koskemaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä siirtymävaiheessa tämänhetkisestä menettelystä tähän uuteen, sitten joka kohta täytäntöön pannaan. Kysymys siis ei ole siitä, että tätä asetusta sovitettaisiin siihen, että ennakoidaan jo sellaisia toimenpiteitä, joita vuonna 2015 pitäisi ottaa käyttöön, esimerkiksi suorat tuet tai sellaisia, jotka eivät liity siirtymäkauteen. Varsinkin tarkistukset 26, 27, 28, jossa kysymys on siitä, millä tavalla maaseudun kehitykseen liittyvät varat jaotaan. Ja näistä tulee keskustella siis sitten, kun maaseudun kehitysasetuksesta käydään keskustelua. Tässä on esitetty parannusehdotuksia, mutta niissä täytyy myös ottaa huomioon uudistuksen lopputulokset. Tämä koskee erityisesti tarkistuksia 9-22, jossa kysymys on joustavuudesta eri pilareiden välillä. Ja me odotamme komission ehdotusta tässä suhteessa ja sen pitäisi jäädä sellaisekseen. Ja on muita tarkistuksia, on kiinnittänyt paljon huomiota me ja on suhtaudumme ainakin näin varhaisessa vaiheessa suhteellisen myönteisesti. Tarkistus 16 on tällainen. Siinä on tarkoitus viedä eteenpäin sellaista käytäntöä, jota tällä hetkellä jo hyödynnetään toisessa pilarissa. Lisäksi meillä on tarkistus 24, joka koskee sertifiointimenettelyä ja tarkistus 25, joka koskee taas tiettyjen säännösten soveltamispäivämääriä tulevassa horisontaalisessa säännöksessä. Kun puhutaan sitten maaseudun kehittämisestä, haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy ottaa huomioon myös se, mitä rakennerahastoissa tehdään. Niiden suhteenhan tavoitteena ei ole sitoumukset vuonna 2014 tämänhetkisen ohjelmakauden pohjalta, vaan näitä täytyy soveltaa erittäin suuressa määrin silloin, kun otetaan käyttöön uutta politiikkaa ja uusia tavoitteita. Eli meidän tulee rajoittaa uusien omien varojen hyödyntämistä. Vain niihin tapauksiin on se on ehdottoman välttämätöntä. Ja tarkistukset 5 ja 6, niiden laajentaminen alkuperäisessä ehdotuksessa. Tässä meillä on ollut joitakin ongelmia eri kieliversioiden välissä, koska englanninkielinen komissio puhuu pelkästään sijoituksista. Arvioidaan, että tämä laajentaminen on maaseudun kehityksen suhteen epäjohdonmukainen, sillä tiettyjä osioita ei voida hyödyntää uudessa ohjelmointikaudessa, mutta sen sijaan ne voivat olla mukana osiossa kolme ja neljä. Eli näistä kohdista täytyy vielä keskustella. Lisäksi komissiota on jaettu asiakirja, joka mahdollistaa sen, että voidaan katsoa näitä siirtymäkauden säännöksiä maaseudun kehityksessä yleisesti, yleistä lähtökohdista lähtien. Kun puhutaan sitten suorista tuista, emme ole sitä mieltä, että joitakin uudistuksen näkökohtia tulisi tässä ryhtyä. Ennakoimaan tarkistukset 8 ja 34 ovat sellaisia. Jäsenvaltioiden on mahdotonta täytäntöönpanna vuonna 2014 näitä säännöksiä, joita siitä syystä tämä siirtyminen tapahtuu vasta 2015. Ja kansallisilla hallinnoilla saattaa syntyä ongelmia siitä, jos ryhdytään ennakoimaan säännöksiä. Ja tietyt uudistuksen osat, aivan kuten tarkistus 23 esittelijä on ehdottanut, saattavat saada aikaiseksi saman vaikutuksen. Olemme sitä mieltä, että uudistuksen eri osiot näissä suorissa tuissa ovat sellaisia, että ne täytyy täytäntöönpana samanaikaisesti. Eli kuten voitte huomata, olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota siihen, että emme halua lisätä hallinnollista taakkaa ei viljelijöille eikä myöskään jäsenvaltioille. Tämä on sellainen tärkeä asia, joka on meille ollut ennenkin tärkeä. Ja näin tarkistus yksi mahdollistaa jo tietyt toimet jotta voidaan vähentää tätä hallinnollista taakkaa. Emmekä ole sitä mieltä, että tällainen erityinen raportointi asetuksen nojalla on oleellista. Ja että parlamentille ja neuvostolle pitäisi tiedottaa toimista, jotka liittyvät hallinnolliseen taakkaan. Se on hyvä asia, mutta se ei kuitenkaan kuulu tämän säännöksen puitteisiin. Tässä siis komission näkemys. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. E Kiitoksia komissiolle. Nyt annan puheenvuoron esittelijä Albert Dessille loppu kommentteja varten ennen kuin siirrytään seuraavaan kohtaan. Olekaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegoille puheenvuoroista ja kiitos komissiolle. Ja aivan lyhyesti teen yhteenvedon. Martin Häusling puhui viherryttämisestä, minä todellakin olen käynyt lukuisien ihmisten kanssa, jotka ovat vastuussa toimeenpanosta. Tämä on valtaisa tehtävä jäsenvaltioiden hallinnolle. Se, että joudutaan panemaan kaikki nämä ohjelmat toimeen, nuortviljelijöiden ohjelmat, pienviljelijöiden ohjelmat ja 30 prosenttia toisesta pilarista on maatalouden ympäristötoimia. Tästä tulee valtavaa työtä minä haluaisin estää esitykseni sen, juristit ovat sanoneet, että ilman, että vaikeutetaan, tai vaikeuksia, jotka liittyvät näihin tehtyyn kysymykseen, tämä olisi mahdollista. Jos tämä ei ole mahdollista juridisesti, niin hyvä on sitten. Se ei ole mahdollista, hyväksyä sen, mutta jos se on mahdollista, tilasto pitäisi käyttää. Tätä kautta voidaan välttää se, että jäsenvaltiot 2015 saavat ongelmia, jotka liittyvät menettelyihin, tulemaan vaikeaa panna maatalouden ohjelma täysin toimeen. Se on se, mitä minä haluan estää. Tämä ei muuta summia mihinkään suuntaan, mutta ei ole mitään menettelyjä, jotka liittyisivät näihin ongelmiin. Mitä täällä puhuttiin, mitä kollega Andrei puhui, minä olen sanonut kuulla tätä, en, se, että nuoret viljelijät, heidän toim- asettumistansa, toimintansa, käynnistymistä, pitäisi helpottaa. Olen lähtenyt liikkeelle tilanteesta omassa, jäsenval- omassa osavaltiossani. Siellä nuoret viljelijät ovat saaneet ennen kaikkea tukea investointeihin. Tätä ei ole sen kuin muuta. Tässä en ole sen kuin miettinyt, mutta totta kai on olen avoin kaiken, mitä Elisabeth Köstinger puhui. Minullekin on tärkeää, että ohjelmat saavat hyvän rahoituksen ja että löydämme ratkaisun – joka merkitsee sitä, että ohjelmat jatkuvat saumatta. Kollega Rodust puhui varoisesta toisesta pilarista ensimmäiseen. Tämä on myöskin neuvoston päätös, jota me emme voi muuttaa. Joissakin maissa nimittäin se on järkevä. Meillä on Euroopassa maita, näin täällä kollega Kapulos Santosin ja myöskin Bulgarian sellainen maa, jossa toisessa on paljon varoja ja siis enemmän kuin keskimäärin joissakin maissa. Ja vain näissä maissa minä pitäisin järkevänä sitä, että tapahtuisi sopeutusta, jolloin saataisiin aikaan enemmän yhteistä maatalouspolitiikkaa Euroopassa. En voi hyväksyä, että Tanskassa, jossa vain 10 prosenttia varoista on toisessa pilarissa, että siinä siirrettäisiin varoja ensimmäisessä pilarissa toiseen, mutta maissa, joissa Slovenia, jossa tilanne on se, että varoista 50 prosenttia on toisella pilarissa ja toiset siellä toista pilarissa pitäisi antaa maille mahdollisuuksia tällaisiin siirtoihin ja tätä kautta luoda kompromissi. Peter Jaar tuki kovasti kaikkea, kuten kollega Reimers. Ja mitä tulee sitten kuntiin, Britta, meidän pitää puhua vielä asiasta. Kapula Santos, minä en halua ehdottaa mitään sellaista, mikä ei ole juridisesti hyväksyttävää. Sanon tämä aivan suoraan. Minä olen sanonut sellaisen tiedon, että tämä olisi mahdollista – Voimme keskustella asiasta vielä ja katsoa sitten löydämmekö yhteisen ratkaisun. Astrid Lulingille olen kiitollinen ehdotuksesta, että pyrkisimme siihen, että byrokratiaa syntyisi mahdollisimman vähän. Ja jos olemassa on jonkinlaisia ratkaisuja, niin silloin summat voisivat olla hyvin samankaltaisia. Ja myöskin komissiolle haluan esittää kiitoksen sen kannanotosta lähipäivinä olen valmis etsimään yhteistä ratkaisua niin, että Euroopan viljelijöiden etujen mukaisesti saamme mahdollisimman lyhyeksi ajaksi siirtymäratkaisuja, jotka varmistavat maksut viljelijöille Euroopassa, ja sitähän viljelijät meiltä odottavat. Bene, grazie Albert, grazie a tutti i colleghi. Toneremo naturalmente. Kiitoksia Albertes, kiitoksia kaikille kollegoille. Meidän tietenkin pitää vielä puhua tästä tärkeästä mietinnöstä. Onko Rova Bolson pyytänyt puheenvuoron? Prego, vicepresidente Bolson. Ah. Ok, ok. No, no. Eh, chiedeva la parola per il prossimo punto, quindi passiamo al punto... Hyvä, sitten menemmekin eteenpäin kohta kahdeksan. ...di latte nelle zone Maidontuotannon jatkaminen vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla maitokiintien lakkauttamisen jälkeen. Mietintö luonnoksen esittelijänä Herbert Dorfman. Hyvät kollegat, tässä viitataan niin maidon tuotannon vaikeuksiin vuoristoalueilla – epäsuotuisille alueille ja syrjäisimmille alueille sen jälkeen, kun maitokiintiöt lakkautetaan vuonna 2015. Tarvitaan toimia, jotta vältettäisiin näiden alueiden ähm, väestön äh, lähteminen ja negatiiviset ympäristövaikutukset, jotta voidaan taata näillä alueilla maidon tuotannon tulevaisuus. Tämä on siis hyvin tärkeä valiokunta-aloitteinen mietintö ja nyt annan puheenvuoron välittömästi Herbert Dorfmannille, mutta haluaisin tervehtiä ensin Bolzanon alueelta tulevaa vierailijaryhmää. He ovat täällä kuuntelemassa ja tervehdin teitä koko maatalousvaliokunnan nimissä. Tervetuloa. Sitten Herbert. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen nyt siis esittänyt tämän luonnoksen jo. Tässä on, kuten sanottu, kysymys hyvin tärkeästä alueesta, joka myöskin määrien osalta on merkittävä. 10 prosenttia Euroopan maitotuotannosta tapahtuu vuoristoalueilla ja sen lisäksi myöskin tulee vielä lisäksi maito, tuotetaan epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisemmillä alueilla. Tärkeää on kuitenkin laatukysymys, jonka jo otit esille. Nythän on niin, että näillä tuotantoalueilla maitotalous usein on ainoa mahdollinen tuotantotapa, ei ole juurikaan vaihtoehtoja, ja siksi maitotalouden tehtävänä usein on äh, olla se, joka on tärkeitä nimenomaan tilojen toiminnalle. Ehdotan erilaisia toimenpiteitä, jotka minusta ovat väistämättömiä, jotta vuoristoalueilla voidaan tukea maito, maidon tuotantoa sen jälkeen, kun maitokiintiö lakkautetaan ja odotettavissa, että maitomarkkinat tulevat vapautumaan. Nämä ovat siis toimenpiteitä, jotka sisältyvät ensimmäiseen pilariin. Minusta se, mitä nyt maatalouden reformi meitä tulee, mitä liittyy tähän sisäiseen lähentymiseen, on tietysti pantava toimeen, koska sisäinen lähentyminen jäsenvaltioissa, joissa on historiallinen malli, tämä johtaa siihen, että huomattavan huomattavasti asemaan joutuvat ne ala-alueet, joilla on vihrettyjä alueita. Joten minä pitäisin väistämättömänä sitä, että niin pitkään kun ei ole olemassa selkeää oikeudenmukaista jakoa ensimmäisen ja toisen pilarin välillä, olisi myöskin näille karkeruhin syöille osoitetun tuen osalta palkkio, joka olisi yhdistetty. Minä sanoisin, että tämä edellyttää myöskin erityisiä toimenpiteitä toisessa pilarissa – Uusi maatalouspolitiikka seuraavien seitsemän vuoden aikana tulee olemaan maaseudun kehittämisen osalta sellainen, että siinä on erityisiä ohjelmia, jotka mahdollistavat erityisen tilanteen ja jäsenvaltioita ja alueita, jotka työskentelevät näitä suunnitelmia lähikuukausina, pitäisi kehottaa luomaan vuoristoloita koskevia erityisiä ohjelmia mainontuotannon osalta. Hyvin tärkeä maatalouden maidontuotannolle vuoristoalueilla on se, että on olemassa ohjelmia toisessa pilarissa, joita tullaan jatkamaan, miksi ympäristöpalkkio, mutta myöskin investointituet, koska investoinnit ovat maidontuotannon osalta, siis että rakennetaan talleja, että talousrakennuksia luodaan, ne ovat huomattavasti kalliimpia näillä alueilla kuin tasaisella maalla. Ja tästä syystä jäsenvaltioille pitäisi antaa riittävästi liikkumavaraa, jotta voitaisiin tukea sellaisia yrityksiä, jotka ovat vaikeissa äh, olosuhteissa. Ja yritykset, äh, tilat, jotka harjoittavat luomumaataloutta näillä alueilla, mikä on niin huomattava osa jo tällä hetkellä, et, ja osalta myöskin voi edistää sitä, että voidaan saada syntymään asianmukainen tulos toiminnasta. On tärkeää myöskin tukea osuuskuntia, maaseutu vuoristoalueilla, eh, epäsuosilla alueilla ja syrjäisemmillä alueilla usein on tyypillistä se, että yritykset ovat kooltaan pieniä, mikä johtaa korkeisiin tuotantokustannuksiin, jolloin yhteistyö on hyödyllistä se, että on yhteiskäyttöä, mitä tulee laitteisiin ja rakennuksiin, ja se on erityisen merkittävää. Keskeinen kysymys joka minusta on erittäin tärkeä, on ongelma, joka liittyy siihen, että yritykset, jotka ovat näillä vaikeilla alueilla, ovat hyvin pieniä, joten tuotantomäärät ovat pieniä ja kuljetuskustannukset ovat hyvin korkeita, koska nämä ovat usein etäisillä alueilla, joten maidon keräämisen kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin muilla alueilla. Meidän pitäisi vakavasti pohtia sitä, pitäisikö olla toimenpiteitä, jotka tähän, eh, näihin kustannuksiin vaikuttaisivat niin, että ne eivät olisi ainakaan korkeammat kuin ö, eh, ö, eh, suotuisemmilla alueilla. Tämä ei olisi mitään näiden alueiden suosimista, vaan ne saattaisi niille samalle, samaan asemaan kuin muut, ennen kaikkea mitä tulee juuri maidon keräämiseen, siis suhteessa sellaisiin alueisiin, jotka ovat tuotantoalueena suotuisampia. Toinen pilari, mikä liittyy jalostamiseen ja markkinointiin, sitä, että se tapahtuu yrityksissä itsessään, ennen kaikkea vuoristoniityillä, siis ja siellä, missä tapahtuu myöskin äh, matkailun osalta huomattavaa äh, toimintaa. Tämähän on hyvin tyypillistä, koska on hyvin korkea matkailun osuus ja jolloin tällainen tilalta tapahtuva myynti on hyvä lisätulonsaantimahdollisuus. Minusta meidän pitäisi vakavasti pohtia myös sitä, pitäisikö olla erityinen ohjelma maidon jalostamiseen vuoristoalueilla. Minä olen ehdottanut, että yhteisen markkinajärjestelyn mallin mukaisesti, joka koskee hedelmiä ja vihanneksia, pohdittaisiin sitä, voitaisiinko tuottajien tekemiä investointeja jalostaviin yrityksiin näillä alueilla tukea niin, että luotaisiin ohjelmia, joita Euroopan unioni tukee, niin että esimerkiksi markkinoiden etsiminen, laadun varmistaminen, tuote innovaatiot ja mainonta, että niitä tuetaisiin sellaista, mitä voitaisiin keskitytysti harjoittaa, joka johtaisi siihen, että kun nämä yritykset myyvät korkealaatuisia tuotteita johonkin kalliimmalla hinnalla, niin se kuitenkin onnistuisi. Jonkin aikaa sitten on käyttäen tällainen merkintä vuoristotuote, ja tämä on sellainen, joka pitäisi löytää markkina-alaa, ja minusta tällainen ohjelma, jos tätä tuottaisiin, voisi osaltaan tukea tätä toimintaa ja tätä merkin tunnetuksi tulemista. Sitten maito, joka on vuoristoalueelta ja epäsuotuisilta alueelta, se vaatii erityistä huomiota esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, jossa ostan esimerkiksi koulumaitoa, siellä tietysti käyttäisin sellaista maitoa, joka on sellainen, että se kantaa merkintää, että se on vuoristotuote. Niin, tässä, herra puheenjohtaja, olisivat minun kommenttini, minun ajatukseni, jotka liittyvät tähän asiaan. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy luoda tässä paketti niin, että nämä yritykset, epäsuotuisilla alueilla, vuoristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla Euroopan unionissa. Myös vuoden 2015 jälkeen, kun markkinat ovat vapautuneet, ovat tilanteessa, jossa ne voivat toimia. Tämän me olemme velkaa viljelijöille ja odotan nyt mielenkiinnolla kollegojen puheenvuoroja ja myöskin tarkistuksia, joita lähipäivinä tulee. Kiitos. Bene, grazie. Hyvä. Kiitoksia Dorfmannille. Nyt varapuheenjohtaja Polson ja sitten varapuheenjohtaja Bove. Olkaa hyvä, Polson. Ordförande Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Riikka Pakarinen Aldo-ryhmän varjoesittelijä ei ole paikalla, koska hän on äitiyslomalla. Hänellä on pieni vauva. Ja siksi minä haluan käydä läpi tiettyjä asioita hänen sijallaan. Ensinnäkin edustaja Pakarinen haluaa onnitella esitteli aivan erinomaisesta esimerkistä työstä. Dorfmanin siis hänen mielestään on erittäin hyvä asia, että maito tuotanto on otettu huomioon Syrjäisellä alueella ja esittelijä on ottanut esille nimenomaan sen, että maitoalalla on edessään todella merkittäviä muutoksia nyt, kun maitokiintiö poistetaan käytöstä. Todennäköisesti tällaiset muutokset aiheuttavat suuria vääristymiä markkinoille koko maitoalalle, mutta ennen kaikkea näillä epäedullisilla alueilla ja äärialueilla, reuna-alueilla. Lisäksi edustaja Pakarinen toivoo, että löydetään sellaisia ratkaisuja, joiden avulla maidon tuottajat voivat näillä epäsuotuisilla alueilla saada hyvän ratkaisun. Erityisesti vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla, syrjäisimmillä alueilla on valtavan suuria haasteita ja siellä ei ole mahdollisuutta hyödyntää niitä kasvumahdollisuuksia, joita tämä säännöstelyn poisto aiheuttaa. Edustaja Pakanen haluaa muistuttaa, että myös kaikkein pohjoisimmilla alueilla Euroopassa maidontuottajilla on ongelmia ja tuotantokustannukset ovat huomattavasti korkeampia. Näiden alueiden täytyy myös olla mukana tässä mietinnössä. Edustaja Dortman on ehdottanut hyviä ratkaisuja maitoalalle, varsinkin toiseen pilariin. Ja hän on ottanut huomioon sen, että tuottajärjestöllä tulee olla hyvä asema, mikä on erittäin hyvä. Haluaisin kuitenkin esittää joitakin lisäehdotuksia. Mainotuottajille täytyy antaa myönteinen viesti siitä, että heillä on rohkeutta jatkaa tuotantoa. Ja on hyvä, että Euroopan neuvosto ja parlamentti ovat ottaneet huomioon tämän liitetty tuotanto on tärkeä asia. Ja Edustaja Pakarinen on sitä mieltä, että tämä välttämättä ei kuitenkaan riitä, jotta maidon tuotanto jatkuisi kaikkein hankalimmilla alueilla. Jonkun tyyppisiä markkinatoimenpiteitä tarvitaan. Lisäksi tarvitaan myös turvaverkko maidontuottajille, jotta voitaisiin vähentää volatiliteetin vaikutuksia tuottajille täytyy antaa toisenlaista tukea, esimerkiksi paremmin suunnattua ympäristötukea ja investointitukea. Nämä olivat edustaja Pakarisen näkemyksiä. Minä tekisin tähän pienen lisäyksen. Olen ollut maidon tuottaja pohjoisella arktisella alueella. Meillä oli tuolloin 230 kilometriä matkaa lähimpään meijeriin – Tänä päivänä tuo meijeri enää toimikaan ja matka on nyt noin 340 kilometriä meidän tilaltamme lähimpään meijerin siis. Toinen asia, joka usein pääsee unohtumaan, kun keskustelemme pohjoisimmista alueista, on se, että luonto sellaisenaan vuoristoinen, metsinen, Järvinen ja niin edelleen antaa meille vain pieniä viljelykelpoisia alueita. Esimerkiksi tällaisen konealueen perustaminen on mahdotonta, kun vaan niin koneita täytyy siirtää yhdeltä pellon osalta toiselle, koska matkat ovat niin valtavan suuria. Minun kotikuntani on yhtä suuri kuin Luxemburgin koko suuriherttuuskunta. Ja me siellä ei asu kuin 10 000 ihmistä. Se ehkä kertoo teille hieman jotain siitä mittakaavasta. Eli mm, nimenomaan tämä etäisyys pohjoisella alueella on meidän perustavanlaatuinen ongelmamme. Kiitoksia. Josebave. Grazie, Jose Bove. Kiitoksia teille. Minäkin haluaisin kiittää herra Dorfmania. Olen sitä mieltä, että hän on ottanut esille tiettyjä seikkoja, jotka ovat tietenkin tärkeitä. Minusta on hyvä, että hän tuo tänne tällaisia, pros, tällaisia määriä. Hän olisi ehkä voinut enemmän pitänyt puhua työpaikoista, se on paljon enemmän kuin 10 prosenttia. Täällä on paljon pieniä tiloja ja paljon maito on jalostettu ja kun maito muutetaan juustoksi vuorista al- alueelle, se tuo kolme neljä kertaa enemmän työpaikkoja kuin teollinen maito, joten työllisyys mielessä meillä on ollut paljon suuremmat luvut. Sitten tietenkin jalostuksen lisäarvo ja ympäristön suojelu, kaikki nämä ovat mukana mietinnössä, mutta sen sijaan ongelmallista tässä asiassa. Se ei ole mietinnössä, mutta tässä asiassa on ongelmallista se, että kaikki tämä on seurausta siitä absurdita ajatuksesta lopettaa tuotannon hallin, hallinnointi ja hallinta. Olen kuullut keskusteluja, joissa sanotaan, että nämä vaikeat alueet ovat sellaisia, joilla ei voida olla kilpailukykyisiä niiden alueiden kanssa, jotka ovat teollisessa, teollisen käyttöön hyödyllisiä. Tämähän on tiedetty alusta asti, siksi on tarvittu hallinnointivälineitä, siksi on järjestettävä tätä tuotantoa eikä annettava vapaiden markkinoiden jyllätä, koska muussa tapauksessa joudumme antamaan aina vain lisää enemmän julkista eh, rahaa, jotta voidaan kompensoida ne katastrofit, mitä tapahtuu eh, maitosektorin eh, keskittymisen seurauksena. Nyt näemme, että se keskittyy yhä nopeammin ja yhä suurempia laitoksia tulee, jopa 5000 lypsylehmä, vain muutama kymmen laitos voi olla kilpailukykyinen, jos vain hintoja katsotaan, joten minusta meidän pitäisi palata taaksepäin ja mietintöön olisi otettu, että kyseenalaistamme kiintiöiden lopettamisen vuonna 2015. Minusta tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia hyvin konkreettisesti on ryhdyttävä taas siihen työhön, joka aloitettiin YMPn uudistuksessa Michel Dantanin kanssa koskien näitä y- y- y- y- yhtenäisiä CM- ja tietyillä aloilla, alueilla otetaan käyttöön merkintöjä niin, että volyymin hallinta muistetaan niin, ettei tuoteta enempää kuin voidaan kaupallista ja sama tämä yhdistetään neuvotteluihin hinnoista tuotteen kanssa niin, että olisimme johdonmukaisia. Minusta nämä kuuluvat niihin asioihin, joita voimme tehdä, mutta olisi muistettava, että se mitä nyt valitettavasti näemme on pelkästään seurausta maatalouden ideologisesta näkemyksestä, joissa vapaa kilpailu ratkaisee kaikki ongelmat. Valitettavasti maataloudessa näin ei käy, mutta se, siitä voidaan olla pahoillaan tai hyvillä, mutta tämä on joka tapauksessa todellisuutta. Niin Kiitoksia José Bové, sitten Michel Dantin ja seuraava puhuja. Merci, monsieur le président. <clears throat> Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin vuorostani haluaisin kiittää Herbert Dorfmania tehdystä työstä. Ja siitä, että hän on ottanut huomioon nämä eri alueet tässä mietinnössä. Vuoristoalueilla uskokseni ongelmat liittyvät suoraan luonnonympäristöön, joka rajoittaa ihmisen työskentelyä, se rajoittelee, rajoittaa toimintaa ja ma- vaikeuttaa sitä. Siihen tulee vielä lisäksi ilmasto, joka aiheuttaa lisäkustannuksia, koska Esimerkiksi rakennusten täytyy olla vankempia, jotta ne pystyisivät, pysyisivät pystyssä myös lumessa. Haluan kiittää edustaja Dortmania siitä, että hän on ottanut nämä näkökohdat huomioon. Vuoristoalueiden eristäytyminen, kuten todettiin esimerkiksi pohjoisen alueista, ei pelkästään aiheuta lisäkustannuksia, vaan se aiheuttaa myös sen, että hyvin monet hylkäävät tuon alueen, mutta meidän täytyisi kuitenkin kyetä toimimaan tässä toisella tavalla kaupallistamaan toimintaa tuolla alueella, vaikka on vaikea ottaa käyttöön sellaisia taloudellisia välineitä, joiden avulla tuollainen tasapaino saataisiin aikaiseksi ja sen avulla sitten myös muokkaamaan tuota, tuotantoa. Se on yksi ratkaisu, mutta aina meillä ei ole tällaisia ratkaisuja käytettävissämme. Usein täytyy tehdä myös valtavasti työtä, täytyy tuottaa maitoa, mutta samalla täytyy sitten myös ö, toimia toisessa ammatissa, eli kaupallistaa tuota tuotantoa. Se, mikä voisi olla hyvä ratkaisu, olisi tämä hintaan liittyvä ratkaisu. Nimenomaan vuoristoalueella, ainakin minun mielestäni, ollaan nimenomaan tämän poliittisen kysymyksen ytimessä. Ollaanko siellä toteamassa vain sitä, että taloudellisesti tilanne ei kannata, vai otammeko käyttöön sellaisia välineitä, joiden avulla voidaan saada tuotanto toimimaan? Haluan myös erityisesti kiittää komissiota siitä, että se on hyväksynyt tämän omalaatuisen mietinnön, sillä sen työtannon jälkeen, joka on maitopaketissa tehty, niin jossa me jo korostimme sitä, että vuoristoalueella on näitä ongelmia. Neuvostohan tietysti sitten jumitti tätä asiaa, varsinkin kun puhuttiin yhteisestä markkinajärjestelystä. Jos hyväksymme tämän Dortmanin mietinnön, suurella ääntenemistöllä tai jopa yksimielisesti, niin se todella antaa valtavan viestin siitä, että meidän täytyy saada komissiopuolellemme päättämään asioista kanssamme. Kiitos Michelle. Minusta on tärkeää, että tuet tätä sitten Alvers ja Patranarevs. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Dorfmania tämän asian esittelemisestä näin sopivaan aikaan. Varjo näin Demariden puolesta toivon, että minulla olisi mahdollisuus tehdä hänen kanssaan yhteistyötä. Tulen hyvin syrjäiseltä alueelta ja vuoristoalueelta, ja näistähän tässä mietinnössä juuri on kyse. Alusta asti olen ilmaissut huoleni maitokiintiökysymyksen kehityksestä. Mitä mekanismeja ei ole, joilla voidaan säännellä tarjontaa järkevällä tavalla? Täällä on erittäin tiettyjä kritiikkejä esitetty. Kuten sanoin, tuon, tulen syrjäiseltä alueelta, Portugalista ja hyvin syrjäiseltä alueelta. Siellä nämä puutteet tuntuvat ja tilanne tulee pahenneen vaan, niin kuin tutkimukset osoittavat. Olemme huolissamme kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevien alueiden kohtalosta, mistä tässä juuri puhutaan. Maidon tuotanto on hyvin tärkeää näille alueille. Se toimii talouden moottorina ja se on tärkeää ympäristölle, taloudelle ja alueen vakaudelle. Minulla on suuri huolenaihe. Minä ja Kapulais Santos, joka johtaa edustaa Asorien ryhmää. Sehän on hyvin syrjäinen alue ja siellä tuotetaan 33 prosenttia Portugalin maidosta. Todellakin to- kokoonnuimme vuosi sitten komission jäsen Cholosin kanssa. Silloin valmisteltiin tutkimusta, joka hyvin pian esitellään komission taholta. Ja aiheena ovat juuri maitokiintiö. Pyysimme, että tuohon tutkimukseen otettaisiin mukaan se, miten nämä asiat vaikuttavat alueis, alueulottuvuuteen. Haluaisimme, halusimme, että tutkimuksessa huomioitaisiin se, mitkä ovat niitä alueita, joilla on vaikeuksia, ja pyysimme, että analysoita, analysoitaisiin toimet, joihin voitaisiin ryhtyä, jotta talous ja alueellinen ulottuvuus huomioitaisiin, jotta voitaisiin säilyttää maitosektori kuinka voitaisiin välttää tilanteen vaikeutuminen kaikkein haavoittuvimmilla alueilla. Tämä on hyvin tärkeää, että voidaan taata alan tulevaisuus. Kuten sanoin, kaikki nämä asiat ovat tutkimuksessa ja komission jäsen on sitten kompromissiin, tai komission jäsen on sitoutunut konferenssiin, joka alkaa syyskuussa ja se käsittelee Euroopan unionin maitosektoria ja sen kehittymistä vuoden 2015 jälkeen. Konferenssissa julkistetaan tutkimuksen tulokset. YMPn uudistusten lisäksi äh, puhutaan kiintiöistä, ne on puhuttu niin sanotusta maitopaketista, mutta se on riittämätön tälle alalle, joka on hyvin tärkeä Euroopan unionille – ja johon kohdistuu paljon muutoksia ja murroksia monilla Euroopan alueilla. Tuottajat ovat vaikeuksissa, maito, tuottajärjestöt ovat vaikeuksissa, uudistukset ovat merkittäviä ja suhdanteet ovat muuttuneet merkittävästi. Olemme sitä mieltä, että tarvittaisiin selkeä järjestelmä vuonna 2015 maitokiintiötä varten. YMPn uudistuksissa ei ole saavutettu juurikaan enempää kuin mitä maitopaketissa saavutettiin. Ei ole juurikaan edistetty tar- tarjonnan säätelemisessä. oli vain yksi kohta, joka selviytyi myös neuvotteluissa – Olemme sitä mieltä, että meidän on pidettävä huolta tästä alasta, joka on niin merkittävää joillekin Euroopan unionin alueille, jotka ovat erityisen epäsuotuisia, kuten nämä hyvin syrjäiset ja vuoristoalueet. Minusta olisi hyvä, että mietinnön aikataulussa huomioitaisiin mainitun tutkimuksen julkistaminen ja että otettaisiin huomioon myös 24. syyskuuta pidettävän konferenssin keskustelut se on komissien sen Cholosin ähm, alulle panemaan ja olisi tärkeää, että nämä molemmat voitaisiin huomioida ja, ja ne voitaisiin ottaa mukaan valiokunnan mietintöön. Mm, tarkistusten jättämisen määräajassa olisi huomioitava tutkimuksen julkistaminen ja konferenssin pitäminen. Tässä ehdotuksessa tehdään selväksi, että on tärkeää, että Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa harjoitettaisiin positiivista syrjintää jossa huomioitaisiin eh, erityisen syrjäisten alueiden ja vuoristoalueiden tarpeet eh, tuon vuoden 2015 jälkeen, kun nämä alueet ovat kovin riippuvaisia maiden tuotannosta. Eh, positiivisen syrjinnän pitäisi olla Euroopan laajuista ja myös kansallista. Olisi ryhdyttävä toimiin, joilla voidaan tukea näitä kahden tyyppisiä alueita – jotta uudesta todellisuudesta selvitään. Nämä alueet tarvitsevat solidaarista tukea Euroopan unionilta ja kansallisella tasolla myöskin. Haluaisimme rohkaista komissiota ja jäsenvaltioita tekemään työtä näiden alueiden puolesta, niin kuin ST-ryhmässä teemme. Haluamme vieläkin korostaa sitä, että huomioitaisiin tämän tutkimuksen tulokset, jotka esitellään. Ja todella tämä konferenssi 24. syyskuuta huomioitaisiin. Señor presidente, eu de... Haluaisin aloittaa korostamalla tämän mietinnön merkitystä. Se on tärkitystä, tärkeä merkitykseltään ja muodollisesti katsoen tämä mietintö osoittaa sen, että maitoteollisuus on erityisen tärkeä Euroopalle. yhä uudelleen maatalousvaliokunnassa. Olemme keskustelleet neuvoston komission kanssa, emmekä ole luopuneet siitä, että pyrimme saamaan tämän teollisuudella tunnustetuksi Euroopassa. Maitokiintiöjärjestelmä on erityisen tärkeä varsinkin näiden hauraiden alueiden tukemisessa kautta Euroopan. Siitä syystä on tärkeää löytää hyviä ja tehokkaita ratkaisuja. Valitettavasti YMPn uudistus ei tarjonnut tällaisia ratkaisuja. Ja tästä syystä tämä aloite on tarpeen. Se on myöskin tärkeä, koska se osoittaa, että emme halua luopua taistelusta ja uskomme, että maitoteollisuutta täytyy tukea edelleen. Kysymys ei ole siis pelkästään muodollisuuksista, vaan myös tästä mietinnön sisällöstä. Ja näin ollen haluaisin myös kiittää Dorfmania tästä työstä, jonka hän on tehnyt. Olemme saaneet tästä mietinnöstä lukea, että maitoteollisuus on elintärkeässä asemassa, varsinkin näillä heikolla alueilla. Mehän tiesimmekin sen jo, mutta se on ilmaistu tässä mietinnössä erityisen hyvin. Se on myös tärkeää taloudellista näkökulmasta katsoen. Emme voi pelkästään puhua myöskään maataloudesta. Se on ehdottoman tärkeää eri näkökulmista katsoen. Se on tärkeää yhteiskunnalle, se on tärkeää kansalaisille. Sitä ei pelkästään pidä tarkastella taloudesta näkökulmasta katsoen, vaan meidän tulee ottaa huomioon myös kansalaiset. Siitä syystä tämä mietintö on tärkeä. Se osoittaa yhteiskunnallisen ulottuvuuden, joka tällä kysymyksellä on, ja tässä mennään pidemmälle kuin pelkät taloudelliset kysymykset. No miksi se sitten on niin tärkeää? Sen takia, että kun maantykintiöt lakkautetaan, ja maitopaketti esitellään, on selvää, että maidosta ei tule pula Euroopassa, vaan perinteiset tuotantomuodot, jotka ovat olleet useita vuosisatoja Euroopassa käytössä, eivät enää voi jatkaa toimintaansa. Maitoa enää ei voida tuottaa Euroopassa, joten se mitä, tullaan, se, mitä nähdään on se, että pienimuotoiset toimijat lakkavat näillä alueilla. Ja siitä syystä olemme erityisesti keskittyneet juuri näihin nimenomaisiin alueisiin, vuoristoalueisiin, epäsuotuisiin alueisiin ja syrjäisimpiin alueisiin. Tässä mietinnössä nimenomaan vedotaan siihen, että nämä alueet saavat oikeat olosuhteet, joiden avulla ne voivat edelleen jatkaa maidan tuotantoa. Meidän täytyy ottaa näiden alueiden erityispiirteet huomioon ja täytyy ottaa käyttöön sellaisia menettelyitä, jotka sopivat näihin tilanteisiin hyvin. Meidän täytyy siis varmistautua siitä, että ajatellaan laajemmin, ei pelkästään taloudellisesti, vaan meidän tulee katsoa tätä kokonaiskuvaa yhteiskunnallisia kysymyksiä niin, että pienet tuotantoyksiköt voivat jatkaa toimintansa. Vielä kerran kiitokset esittelen Dortmundille. Hän on aivan selkeästi ottanut esille nämä erilaiset ongelmat ja on myös esittänyt erilaisia ratkaisuja niihin. Olen varma siitä, että meillä kaikilla on sanamme sanottavana, kun haluamme löytää parhaat mahdolliset ratkaisut tähän mietintöön. Kysehän on jatkuvasta työstä. Kuitenkin esittely on tehnyt erinomaista työtä tunnistaessaan, tunnustaessaan nämä ongelmat. Ja hän on selkeästi todennut, että maidontuotanto on Euroopassa tärkeää, ei pelkästään maidon itsensä vuoksi ja maidon tarjonnan vuoksi, vaan myös siitä syystä, että biologinen monimuotoisuus maaseutu säilyisi. Minä tuen niitä ehdotuksia, joita esittelijä on ottanut esille tässä mietinnössä. Hän kattaa useita eri osa-alueita tässä ehdotuksessa ja niitä tulisi tukea. Me voimme myös lisätä niihin muutamia lisäehdotuksia, jotka liittyvät nimenomaan äärialueisiin. Esittele itse tulee vuoristoiselta alueelta. On, tärkeä, on siis aivan selvää, että nämä alueet ovat erityisesti esillä tässä mietinnössä, mutta mielestäni syrjäiset alueet tulee myös ottaa riittävästi huomioon. Osittain näin on tehty, mutta meidän täytyy myös painottaa sitä, että meillä ei ole jatkuvuutta tuollaisilla syrjäisillä alueilla, mikä merkitsee sitä, että ne ovat fyysisesti markkinoiden ulkopuolella ja useat näistä kuljetusongelmista ovat näin ollen olemassa moninkertaisesti noilla alueilla. Ei kyse ole pelkästään kuljetuksesta, vaan myös jakelusta, prosessoinnista ja niin edelleen. Vielä kerran kiitos esittelijä Dortmanille. Meillä on edessämme aivan erinomainen asiakirja. Ja olen varma siitä, että näin työmme on erittäin helppoa tämän asiakirjan pohjalta ja kuten aina täällä agrivaliokunnassa olemme kiinnostuneita löytämään tehokkaimmat ratkaisut niihin ongelmiin, jotka meidän mielestämme ovat ongelmia. Elisabeth Kossi. Elisabeth Jägle ja sitten Kostinger. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sydämellisesti kiittää esittelijää Herbert Dorfmania ja haluaisin myös kiittää niitä, jotka ovat ottaneet ensimmäiset askeleet tähän suuntaan, nyt Michel Dantin. Ja tämä on nyt hyvää jatkoa sille, minkä Michel aloitti. On totta, että erinäiset asiat sen jatkamisessa, jota Michel teki, ovat yhteydessä siis siihen, ja tämä on erinomainen mietintö tällä polulla. Nyt me olemme käyneet tästä asiasta laajaa keskustelua, ja tämä keskustelu osoittaa, miten tärkeä tämä aihe on, miten tärkeä sen täytyy olla. Me toteamme, että olemme valmiita markkinoihin, mutta samaan aikaan me myöskin parlamentin jäsenä katsomme, että meillä on yhteiskunnassa sosiaalinen vastuu. Ja tämä on hyvin tärkeä osa tätä Herbert Dorfanin mietintöä, ja se on se osa, joka pitää tehdä selväksi myös ulospäin. Ihmiset ulkopuolella näillä alueilla kysyvät meiltä, mitä te teette meidän hyväksemme epäsuotuisilla alueilla, vuoristoalueilla, sellaisilla alueilla, jotka ovat kaukana, kaukana jalostuksesta, kaukana markkinoinnista. Siis kysymys on alueellisesta tuotannosta näillä alueilla, sitä on pohdittava. Ja se on se, mitä Herbert Toffman on tehnyt. Miten voidaan jalostaa alueellisesti, miten voidaan markkinoida alueellisesti ja mitä merkitystä sille on koko tälle kokonaisuudelle niillä alueilla, joilla ihmiset aina ovat eläneet ja joilla he edelleen haluaisivat elää. Ja jos me tätä kautta saamme säilytettyä kulttuurimaiseman, näillä alueilla, olipa kysymys vuoristoista tai muista alueista, silloin voidaan harjoittaa matkailua ja voidaan tätä kautta myöskin tehdä ihmisten hyväksi enemmän, jos emme tee mitään. Ja jos maiton tuotanto loppuu näillä alueilla, silloin myöskin ihmistähtävät alueilta ja syntyy autioita maisemia. Se ei ole mikään kauhukuva. Kysymys on taustasta sille ajattelen, että ihmiset ovat aina eläneet siellä, haluavat elää siellä. Jos ajatellaan alppeja, jos ajatellaan tiettyjä Espanjan alueita tai muita alueita Euroopan unionissa, kysymys on vastuusta, joka koskee alueita. Herbert, suuret kiitokset mietinnöstä. Se osoittaa, mikä on vastuumme aluekohtaiselle ajattelulle, mikä on vastuu maidon tuottajille. Tämä on myönteinen viesti, jota todellakin tarvitaan. Ja toivon, että saisimme aikaan yksimielisen tuloksen tämän mietinnön osalta. Silloin me lähettäisimme hyvän viesti myöskin komission ja neuvoston suuntaan, jotta tämä asia erityisesti otettaisiin esille. Grazie Elisabeth. Adesso... Kiitos. Ja nyt Elisabeth Köstinger ja sitten Andu. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos Herbert Dorfmanille aloitteesta laatia tämä mietintö, joka on todella tärkeä ja joka koskee hyvin monia alueita Euroopassa, jotka ovat hyvin herkkiä. Ja kuten Elisabeth Jägle jo sanoi, alueita, eh, niistä voidaan sanoa, että ihmiset, jotka niillä alueilla työskentelevät ja elävät, toivovat, että me löydämme vastaukset, joita komissio jätti voimakkaasti avoimeksi eh, maitokysymysten ratkaisun yhteydessä. Tästä puhuttiin jo siitä, että 10 prosenttia maidosta tuotetaan vuoristoalueilla. On myös pidettävä mielessä, että ala, joka vuoristoalueella on, 60 prosenttia tästä alasta, joka vuoristoalueella on, on maan maidon tuotannon käytössä. Eli viljelijöillä ei ole muita vaihtoehtoja näillä alueilla. He eivät voi tuottaa mitään muuta. Vaihtoehto on muutto pois se, että pakoalueelta jatkuu ja viime kädessä nuo alueet muuttuvat metsäalueiksi. Ja minusta tässäkin on tärkeää toimia tätä kehitystä vastaan ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotka sitten pantaisiin toimeen. Olen vakuuttunut siitä, että tuotanto näillä alueilla on säilytettävissä vain, jos on houkuttimia. Herbert Dorfman on ottanut esille omat ehdotuksensa. Minä voin rajoituksetta tukea niitä. Maidon tuotanto näillä alueilla on osa näiden alueiden identiteettiä, mikä on varmaan täysin selvää. Maaseudun kehitys tarjoaa tässä välineet toimenpiteisiin, jotka viime kädessä voidaan panna toimeen. Minusta se, minkä usein jää liiaksi huomiota näissä keskusteluissa, on se, että kysymys ei ole puhtaasti tuotantoalueista, vaan kysymys on siitä, että maaseudun osalta olisi saatava aikaan hyvä alueellinen kiertokulku. Tämä merkitsee sitä, että viime kädessä tämä koskettaa myöskin sitä, että tartutaan erilaisiin muihin aluekysymyksiin, jotka liittyvät tähän maailman tuotantoon. Kysymys siis viime kädessä muustakin kuin näistä maatalousyrityksistä. Tärkeää on myös matkailu. Yksikään kunta ei pysty ylläpitämään kulttuurimaisemaa, siitä huolehtivat viljelijät. Ja tämän pitäisi olla riittävä houkutin panna toimenpiteen toimeen. Kollega Paulsen puhui erästä niin tärkeästä kysymyksestä, joka on olennainen, nimittäin kuljetukset. Miten nämä pitkät kuljetustiet voidaan tulevaisuudessa rahoittaa? Minusta meidän pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota näihin kysymyksiin. Meillä Itävallassa esimerkiksi on alueita, joilla 20 vuotta sitten vielä oli 30 maidon tuottajaa, nyt enää on kolme. Joten se, että meirit hakevat maitoa näiltä alueilta, on jotakin, mikä ei ole kannattavaa. Tämä on kysymys, joka liittyy siihen, että kuka kantaa kustannukset, mutta jos maitoa ei haeta, silloin viljelijät luopuvat maidontuotannosta näillä alueilla. Ja minusta meidän tehtävämme on löytää ratkaisuja – ja erityisesti tähän asiaan on sikintettävä huomiota. Minusta on esitetty aivan oikeat kysymykset. Mitä, minkä arvoista maito näillä alueilla meillä viime kädessä on? Kysymys ei ole puhtaasti taloudellisesta kysymyksestä, vaan itse asiassa poliittisesta kysymyksestä. Ja tämä poliittinen kysymys, se, siihen meillä on sanottava myönteinen vastaus. Maidon tuotanto näillä alueilla, jotka ovat epäsuotuisia, jotka ovat syrjäisiä, niillä tapahtuvan maidotottelun täytyy olla meille arvokasta ja toivon, että tämä mietintö tulee saamaan laajaa tukea. Grazie Elisabeth. Eric Andrew. Kiitos. Eric Andrew ja sitten Scotta. Oui, merci. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin omalta puoleltani kiittää Dortmania hänen erittäin hienosta mietinnöstä. Siinä tuleekin vastaan omat poliittiset vastuumme. On totta, että jos katsotaan kuinka tärkeää on säilyttää maidon tuotanto kaikkialla, kun ajatellaan elintarviketurvallisuutta ja, tuo, ja tuotannon läheisyyttä ja organisten aineiden olla määrä ma- maaperässä ja niin edelleen, niin kyllä nähdään, että kun lähdemme katsomaan näitä eri alueita, vuoristoalueita, syrjäisiä alueita, epäsuotuisia alueita, niin on aivan pakko pohtia sitä, että joku kyseenalaistettava kiintiöistä luopuminen 2015, myös tämä vapaa kilpailu tulee esille. Sillähän ei voida mitenkään säännellä näiden epäsuotusten alueiden ja vuoristoalueiden kysymyksiä. Pitäisi tietää, minkä tyyppistä taloutta ja toimintaa voidaan säilyttää vielä tällaisilla alueilla. Ja tästä syystä sanoin, että joudumme omien poliittisten vastuualueiden eteen alueiden tasa-arvoisuuden nimissä. Meidän on tätä pohdittava. Ei voida katsoa, että näin erilaisilla alueilla voisi olla samaa toimintaa niin kuin tässä mietinnössä on nämä kaikkein haavoittuvimmat alueet, joilla karen kasvatus on hyvin vähän intensiivistä. Tilanne on vaikea. Myös se maaseutu kehitys on muistettava. On muistettava myös peruspalvelut, vesi, jätevedet ja muut taloudelliset kysymykset, jotka menevät paljon pidemmälle kuin maidon tuotanto. Meidän pitäisi olla paljon laajempi eh, näkökohta kuin mitä mietinnössä on ehdotettu. Siksi olisikin parempi, että helpotettaisiin toisesta pilarista annettavia tu- tukia. Ja pyrittävä investoimaan koulutuksen ja muun tuotannon muutoksiin. Innovoinnin ja tutkimusta olisi keskitettävä tuotannon eriyttämisen. Täällä puhutaan maidosta, mutta tämä pätee myös porsastuotantoon vuoristoalueilla tuotantoa ei ole eriytetty. Ja nyt uudistuksessa meidän olisi tehtävä työtä tuottajien kanssa niin, että voitaisiin kehittää äh, tapoja erottaa nämä erityistuotteet maassasta jotta voitaisiin näillä alueilla jonkinlainen talous vielä pitää jaloillaan. Kiitoksia. Grazie Rick. Giancarlo Scotta, poi Mark. Kiitoksia sitten Giancarlo Scotta ja sen jälkeen Hausling. Grazie. Kiitoksia. Muistan, että täällä parlamentissa Kapula Santosilta kuulin lausahduksen, ja hän sanoi, että jotta tietyillä epäsuotuisilla alueille me säilytetään talous on on parempi yrittää tukea ennen kuin että odotetaan sitä, että siellä sitten tahallaan sytytetään tulipaloja tai muuta. Nyt kyseessä on maidon tuotanto ja nyt haluaisin sanoa, että olisi tärkeää tuoda ihmiset tänne näille alueille takaisin ja kannustettaisiin ihmisiä pysymään näillä alueilla – Näillä alueilla maito on hyvin laadukasta, siksi se olisi erotettava massamaidosta. Olisi löydettävä tähän tavat. Todellisuudessa on alueita, jotka ovat täysin hylättyjä. On hylättyjä laitumia. Aikaisemmin niitä käytettiin maidon tuotantoon ja nyt nämä alueet tuottavat pelkästään ongelmia, metsäpaloja ja muuta. Niistä aiheutuu myös se, että tietyn tyyppiset villieläimet katoavat joillakin alueilla. Muun muassa villisikoja on nyt enemmän ja näin ollen ne vähäiset vi- lielijät, joita on jäljellä, ovat nyt näiden armoilla. Jos nyt sitten meillä olisi erityispolitiikka, niin kuin Köstinger sanoi, ja ympäristöpolitiikka, voisimme säilyttää tasapainon, jonka me ihmiset olemme muuttaneet. Voisimme uudelleen asuttaa nämä alueet. Tähän tarvitaan kaikilta tukea. Martin Hösling, e poi... Martin Hösling ja sitten Sikirs. Ja, <clears throat> ich kann vielen zustimmen. Voin tukea monia asioita, jotka täällä on todettu, mutta varmastikin on nyt se, että joka tapauksessa nyt on havaittu, että määrällisen rajoituksen poistaminen tulee katastrofiksi tietyille alueille. Herbert Hoffman on sanonut tämän selkeästi mietinnössä perusteluissa, jossa on todettu, että tämä johtaa markkinoiden vääristymiseen, joka on olemassaolon vaarantavaa monilla alueilla. Se, että nyt tämä voitaisiin toisen pelin rahoilla jotenkin korjata, toivo tästä on minusta lievästi sanottuna heikkoa toivoa, koska juuri toisessa pilarissa meillä on tapahtunut suurimmat leikkaukset useimmissa jäsenvaltioissa. En tiedä, miten voitaisiin sitten saada aikaan lisää ohjelmia, jotka voisivat olla houkutin sille, että mainotuottajat pysyisivät näillä alueilla. En pysty kuvittelemaan tätä. En tiedä, mistä nämä rahat tulisivat. Uskon myös, että tämä ei ole pelkästään vuoristoloiden ongelma, vaan monet asiat, joita herra Dorfman ottanut esille, ovat ongelmia, jotka liittyvät pieniin yrityksiin, joilla ei ole vaihtoehtoa maidon tuotannolle. Ne eivät voi yhtäkkiä harjoittamaan viljantuotantoa, koska heillä ei ole siihen sopivia alueita. Ja tämä on ongelma, joka ei ole olemassa pelkästään tietyillä maaseutualueilla, vaan se on ongelma, joka koskee ponia pieniä yrityksiä, koska ne tuottavat aivan liian vähän maitoa, jolle Meeri toteaa, että maidon hakeminen ei kannata. Lähtökohta, jonka herra Toffan on maininnut, perustelussa sitä pitäisi miettiä pitemmälle. Ja ajattelen sitä, että kenties voitaisiin käsitellä 24. syyskuuta – konferenssissa sitä, että onko niitä tiettyjä asioita, voitaisiin käsitellä, jotka liittyvät markkinoiden säätelyyn. Tähän tämän muutoksen osalta ei ole mitään tietoa, joka veisi sen ohitse. En tiedä, miten voidaan tilannetta muuttaa eri alueiden osalta, mutta meidän pitäisi katsoa, mehän olimme valiokuntana Tirolissa ja Etelä-Tirolissa, enkä minä voi kuvitella, että nuo alueet voisivat pysyä hengissä ilman järkevää maidontuotantoa, muuta vaihtoehtoa ei ole, joten on todella kiireellistä, että puhumme toimenpiteistä. Herra Doffman on mainittu monia tärkeitä asioita, mutta minä pitäisi puhua perustavanlaatuisesti siitä, miten markkinat tulevaisuudessa, miten niitä muokataan. Lähdemmekö liikkeelle pelkästään vapauttamisesta, mikä ei merkitse mitään hyvää näiden alueiden tulevaisuudelle? Grazie Martin Sekirski. Kiitoksia Sikirski ja lopuksi vielä Mäkinessä jak pokazała wypowiedź sprawozdawcy, ale także... Palaan siihen, mitä esittelijä sanoi. Tämä on hyvin vaikea ongelma. Kuitenkin ongelma on nyt itse asiassa yksinkertainen. Kuinka voitaisiin säilyttää tuotanto näillä syrjäisillä vuoristoalueilla, jossa alusuhteet ovat vaikeita, kuten pohjoisessa. Tämä ei koske ainoastaan maiden tuotantoa, vaan kaikenlaista muutakin tuotantoa näillä alueilla. Haluammeko tätä tuotantoa? Tämähän on yksi pää, tämä on poliittinen päätös, joka on tehtävä. Siihen liittyvät myös sosiaaliset kysymykset. Jos haluamme säilyttää tuotannon, niin kyseessähän ovat yleensä pienet tilat, pienen mittakaavan tuotanto – josta on vaikea saada tuottoa. Jos nyt tämä halutaan säilyttää, niin mitä välineitä olisi käytettävä tehokkaasti? Millä tuilla voitaisiin auttaa? Investointitukia varmasti tarvitaan ja on säilytettävä tiettyjä tuotantotukia Ilman tukia tai näillä mittakaavoilla ei saada aikaan sellaista tuottoa, jolla perhe pysyy hengissä. Tiedämme, että kaikki on tuolla tuollaisilla alueilla kalliimpaa. Hehtaarin alueen viljelimeiseen tarvitaan enemmän bensiiniä, kun kuljetukset ovat kalliimpia ja niin edelleen. Joten on pohdittava, missä määrin voimme vaikuttaa markkinoihin. Meidän on tuettava tuotantoa. Ja se on sanottava selvästi. Tähän liittyy aluepolitiikkaa koskevat ongelmat, infrastruktuurien rakentamista parantaminen ja muiden olosuhteiden luominen, joilla voidaan säilyttää toiminta ja asutus, koska nehän lähtevät alueelta, joilla ei ole palveluja eikä hedelmällistä maata. Ilman, ilman toimia näin käy. Mitä sitten voimme tehdä tällä hetkellä näissä olosuhteissa? Voidaan tietenkin sanoa, että meillä on nyt YMPn uudistus – Me voimme hyväksyä sen tai sitten voimme sanoa viljelijöille, että olemme pohtimassa sitä, mitä tehdä maitokiintiöiden lopettamisen jälkeen, kuinka voitaisiin tuotanto senkin jälkeen vielä säilyttää. Ja kuinka, ku, kuinka tämä sitten maksetaan. On selvää, etteivät nämä ole mitään ilmaisia juttuja, vaan tarvitaan varoja toimia varten. On totta, että olemme käsitelleet tätä asiaa vaikkakin vähän myöhään, mutta loppujen lopuksi meidän olisi löydettävä nyt jonkinlainen ratkaisu, niin että voimme toimia vaikeissa tilanteissa. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sikerski, sitten Mäkinen. And my thanks to Herbert. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Herbertille tästä mietinnöstä. Sanoksi hyvin varovaisesti ajatellen sitä, mikä on suhde niitä kommentteja, jotka liittyvät kiintiöön. Herbert siitä, että meidän pitäisi nyt pitää kiintiöistä kiinni, jotta saataisiin aikaan alueellista tasapainoa tuotannossa. Jotkin kommentit, herra Skotan kommentti, siinä mainittiin, tuettiin ihmisiä, jotka elävät maidon tuotannosta, vaikka on maitokiintiöitä. Meitä on hyvin varovaisia. On muita ongelmia näillä vuoristoalueilla, joita maitokiintiöllä ei ole voitu käsitellä. Me pitää täysin ymmärtää, mitä nuo ongelmat ovat. Esimerkiksi minä haluaisin todeta, tietää, onko niin, että nykyinen luku 9,5 prosenttia maitotuodosta vuoristoalueilla, onko se luku noussut vai vähentynyt nyt sinä aikana, kun on ollut maitokiintiöitä? Liittyykö tähän väestön ikääntyminen vuoristoalueilla, mikä voisi tehdä maidontuotannosta vähemmän houkutella? Mitä ovat sosiotaloudelliset tekijät näillä alueilla? Ja minusta meidän pitäisi huolellisesti katsoa sitä, mitä komission konferenssissa syntyy, jossa käsitellään maitotuotteita. Jotkin kohdat kolme, viisi ja kuusi itse asiassa liittyvät YMPn uudistukseen, ja minusta tämä, minä pitäisi ottaa huomioon, mutta myöskin jäsenvaltiot tekemään valintoja siitä, mitä ovat haavoittuvat alueet ja sektorit silloin, kun ne suunnittelevat ohjelmia. Näissä pitäisi ottaa nämä huolenaiheet huomioon. Ja lähes haluaisin kaataa kylmää vettä kaikkien niskaan. Meillä on hyvin tiukka, aleneva budjetti, mitä tulee nimenomaan maatalouteen on hyvin vaikea käsitellä kaikkia rakenteellisia ongelmia, mukaan luettuna tämä ongelma, joka on hyvin tärkeä kysymys siis maaton tuotanto näillä alueilla, kun meillä on budjetti, joka on hyvin rajaava. Kuitenkin tämä mietintö on hyvin tervetullut, se sopii siihen, mitä komissio on tekemässä syyskuussa, ja toivottavasti jäsenvaltiot kuuntelevat mistä tätä asiaa. Mutta kun me katsomme sosiotaloudellisia tekijöitä ja katsomme, mitä alueella tapahtuu, silloin siis ihmiset joutuvat luopumaan tuotannosta. Minä olin hyvin, äh, hyvin vaikuttunut, Herbert, kun kävimme sinun alueella. Se oli kysymys hyvin pienistä maitotiloista, jotka saavat hy- hyvän hinnan laatutuotteista. Ja todellakin näillä alueilla täytyy tapahtua tuotannossa eriytymistä. Pitää saada korkeampi hinta, joka korvaa ne kustannukset, jotka syntyvät niistä haitoista, joita niillä on. Ja tämä on yksi avain käsitellä tätä kysymystä. Thanks, Marriott. Edesso. Kiitoksia. Sitten komissio puheenvuoro De Stylelille Agri-pääosastosta. President, and thank you, Mr. Dorfman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia edustaja Dorfman tästä aloitteesta. Tietysti olemme hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, että maidon tuotantoa vuoristoalueella, syrjäisillä alueilla joutuu kohtamaan erityisiä haasteita. Lisäksi olemme sitä mieltä, että uudistunut YMP tarjoaa välineet ja varsinkin antaa jäsenvaltioille liikkumavaraa, jotta nämä voivat tarjota erityistä tukea maidontuotannon säilyttämiseen. Tästä muutama esimerkki. Jos otetaan vaikka nämä suorat tuet, aivan kuten edustaja Dorfa mainitsi, niin niitä on nyt lähennetty ja se mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää historiallisia arvoja ja jäsenvaltiot saattavat päättää soveltavansa myös muita järjestelyitä, kuten kansallisia rajoitettuja maksuja tai vapaaehtoisia tuotantoon liittyviä tukea. Ja näin ne voivat myös kohdistaa nämä tuet epäsuotuisille ja vuoristoalueille. Tässä myös laajennetaan tämän äh, niityn määritelmää ja näin laajennetaan myös niiden alueiden määrää, jotka voivat hyötyä suorista tuista. Vapaaehtoinen tuki on myös mahdollista myöntää alueille, joissa pidetään karjaa, lampaita tai vuohia. Nämä säännökset mahdollistavat myös sen, että jäsenvaltiot voivat räätälöidä ohjelmiaan paremmin erityisiin haasteisiin vastaamaan mukaan lukien ne, jotka liittyvät maidontuotantoon tuotantoon epäsuotuisilla alueilla, jotka siis sisältävät tietysti vuoristoalueet tai ne alueet, joilla on erityisvaikeuksia. Ajatus siitä, että myöntää erityistukea tuotejärjestöjen nimissä, esimerkiksi vuoristo-maito-ohjelmat, ja, ja tämä pohjattaisiin tuohon hedelmän vihannesmalliin, niin asiasta on keskusteltu viimeisemmän uudistuksen parissa, mutta lainsäätäjät eivät ole sitä säilyttäneet siitä syystä, että aina aiemmin hedelmän vihannestukki on aina ohjattu tuottajärjestöjen avulla, kun taas maitopuolella on ollut aivan erilainen tapa tukea viljelijöitä. Tuki tuottajaryhmille, niin kuin me niitä nimitämme, on nyt mahdollista myös maitoalalla pilarin, kaksi puitteissa. Ja maitopaketit ovat olemassa, varsinkin kun katsotaan näitä tuottajajärjestöjä. Niiden avulla voidaan vahvistaa mahdollisuuksia viljelijöille parantaa tuota marginaalia tuossa tuotantoketjussa. Uudistuksessa tietysti nämä menettelyt ovat olemassa myös vuoristoalueilla. Uusimmassa uudistuksessa tarjotaan myös tuottajärjestölle uusia mahdollisuuksia vastata kriisitilanteisiin ja markkinoiden epätasapainotilanteisiin, varsinkin tilanteissa, joissa kysymys on siitä, että rajoitetaan kilpailulainsäädäntöä ja sen suomia poikkeuksia. Lopuksi haluaisin vielä vastata siihen, mitä Dorfman totesi, kun hän viittasi koulumaitojärjestelyihin. Tuon järjestelyn tehokkuutta tällä hetkellä tarkastellaan komissiossa ja tavoitteena me on se, että tällä alalla järjestetään uusia aloitteita, hyödynnetään paremmin järjestelyn vahvuuksia ja puututaan sen puutteisiin. Yksi tavoitteista on se, että löydetään synergiaa tämän järjestelyn ja kouluhedelmäjärjestelyn avulla välille aina silloin, kun se on mahdollista. Eli tämä on tässä ensin reaktiomme, hyvä puheenjohtaja. Mietinnöstä on myös hyötyä, kun halutaan jatkaa keskustelua maitoalalla. Kiitoksia. Komissione edes. Hyvä, kiitoksia komissiolle ja nyt annan puheenvuoron taas Herbert Dorfmanille ja varmasti kollegat ovat yhtä mieltä siitä, että arvostamme Herbertin tekemää työtä ja hän on tuonut esille tämän hyvin tärkeän asian, joka koskee vuoristo- ja syrjäisiä alueita ja nämä tarvitsevat toki teknisiä ja poliittisia ratkaisuja. Herbert, ole hyvä ja loppupäätelmät. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minusta jo keskustelu, tämä pitkä keskustelu, joka tässä nyt käytiin, ja jossa niin moni kollega erittäin hyviä asioita otti esille, osoittaa se, miten tärkeä tämä asia on myös poliittisesti. Me tiedämme kaikki, miten tärkeä kysymys maito on kokonaisuudessaan maataloudessa. En nyt halua tarttua kaikkiin asioihin, jotka otettiin esille. Se menisi aivan, äh, se vesi liian pitkälle. Totta kai olen yhtä mieltä siitä, mitä kollega Paulsen totesi, joka puhui näistä syrjäisistä alueista, koska niillä on hyvin usein samantyyppisiä ongelmia kuin vuoristoalueilla, ja tämän olen maininnut mietinnössänikin. Ehkä pari asiaa siihen, mitä vihreät kollegat mainitsivat. Minä tietoisesti en käynnistänyt tässä uutta keskustelua kiintiöistä. Keskustelu, joka käytiin YMPn uudistuksen yhteydessä, joka liittyy kiintiöiden jatkamiseen, siinä nousi esille talon, tämän talon poliittinen tahto ja uskoakseni neuvostossa mielipiteet eivät ole erilaisia. Halusin vain esittää toimenpiteitä, jotka olisivat konkreettisesti toimeenpantavissa. Ja minusta kollega Alvis aivan oikein otti tämän esille. Se, että olisi tällaista myönteistä syrjintää, joka ei koskisi kaikkia yrityksiä, kaikkia tiloja Euroopan unionissa, vaan niitä, jotka ovat vaikeassa tilanteessa ja joihin kohdennettaisiin erityisiä toimenpiteitä. Täällä lukuisa kollega on todennut, että meidän pitää nyt käyttää ajankohtaa hyväksemme. Lähiviikkoina on tulossa tärkeä komission konferenssi tästä aiheesta, ja se jo pelkästään osoittaa, kuten komissio että komissio haluaa edelleen ja tulee edelleen käsittelemään tätä kysymystä. Ja varmastikin on niin, että maito vuoristoalueella ei ole ainoa kysymys, mutta se on hyvin tärkeä kysymys. Ja se pitää myös ottaa esille. Haluaisin vielä todeta sen, mitä kollega Köstinger puhui, joka liittyi kuljetuksiin. Myöskin kollega Paulsen puhui tästä. Minä olen vakuuttunut siitä, että tänään on niin, että että nousevat kuljetuskustannukset vuoristolueilla ja äh, syrjäisillä alueilla, nyt sanon niin, että osuuskunnat joutuvat hakemaan äh, jäseniltään maidottoonsa, mutta yksityiset ostajat, äh, yksityisostajan täytyy hyväksyä tämä, koska ne tarvitsevat maidon ja siksi ne täytyy hakea sen, mutta sitten kun on vapautetut markkinat, silloin nämä yksityiset ostajat pyrkivät saamaan suurempia määriä lyhyempien matkojen takaa, mikä johtaa siihen, että nämä yksityiset ostajat ja jalostajat pyrkivät saamaan äh, aikaan sitä, että on keskittyneempää, suurempaa maidontonta, mikä johtaa siihen, että tämä kysymys näistä kuljetusetäisyyksistä tulee äh, kasvamaan, sillä jos yritykset laajenevat vuoristoluilla silloin äh, Äh, nämä metäisyydet kasvavat. Ja sen sijaan, jos vaan tiloja katoaa, niin silloin tietysti on yhä vähemmän niitä, joilta pitäisi hakea tämä maito, mikä johtaa ongelmiin. Täällä puhuttiin myöskin siitä, että toisessa pilarissa varaja ei tällaiseen kaikkeen voi olla. Hän on oikeassa tämä rahoista, joka puhui tästä, mutta ensimmäisessä sillä pilarissakin puhuttiin erityisistä ohjelmista, jotka koskevat maitotuotantoa mutta varmasti, kuten kollegamme Kineskin totesi, on niin, että rahaa kokonaisuudessaan ei tule olemaan enemmän. Lopuksi haluaisin vielä todeta, lukuisat kollegat ovat maininneet, että tämä kaikki voi tapahtua, ei voi tapahtua pelkästään markkinoilla, tästä olen täysin yhtä mieltä, mutta tämä täytyy myöskin tapahtua markkinoilla. Meidän täytyy onnistua siinä, että maidon tuottajat ja jalostajat, jotka toimivat vuoristoalueilla, voivat tuotteilleen, jotka ovat korkealaatuisia ja usein myös tuotteita, joilla, jossa on tietty alkuperämerkintä, että heidän saisivat, että saisivat tuotteistaan hiukan enemmän kuin muut. Ja jos tämä onnistuu, koska tämähän, jos, jos, jos tämä jos onnistuu, joka joka eh, on perusta heidän taloudelliselle toiminnalle, niin se on se, joka avulla voidaan pitää toiminta vuoristoloilla. Minä siis ehdottaisin tällaista järkevää yhdistämää, jossa toisaalta antaisin suoraa tukea viljelijöille ja samanaikaisesti kuitenkin sellaista tukea, joka mahdollistaisi sen, että he olla menestyksekkäitä markkinoilla, mutta en ole täysin yhtä mieltä komissaaristajan kanssa, joka sanoi, että kaikki on olemassa. Totta kai paljon on jo nyt esityksessä, joita on mukana, ja jäsenvaltioiden on saatava paljon toimia toteutetuksi, mm, mutta jos ajatellaan toimenpiteitä, jotka liittyvät tällaiseen myönteiseen syrjintään, ne on tehtävä vielä jotakin, jos me haluamme, että maitotuotanto vuoristoalueella ja syrjäisalueilla säilyy myös vuoden 2015 jälkeen. Minä yritän nyt sanoa, että se mitä kollegat tässä esittivät, esimerkiksi Jekle ja eräät muut, missä tämän, että meidän täytyisi olla nyt yhtenäisiä, ja minä toivon, että saisin suuren tuen tälle mietinnölle, se olisi tärkeää, minä olisin iloinen siitä. Ja minun tavoitteenani on se, että otan huomioon esittävät kommentit niin, että mietintö voi saada mahdollisimman suuren osan valiokuntaa taakseen, jolloin voidaan lähettää voimakas viesti neuvoston suuntaan ja komission suuntaan. Kiitos. Bene, grazie Herbert. Kiitoksia Herbert. Minäkin toivon, että saavutetaan laaja konsensus tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön tueksi. Sitten menemme viimeiseen kohtaan, kohta yhdeksän, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin sekä kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointi. Esittelijänä Agnes Lebrun. Ma- toukokuussa 2013 komissio hyväksyi neljä viidestä ehdotuksesta, jotka muodostavat eläin- ja kasviterveyden paketin. Paketissa on toimia, joilla vahvistetaan terveys- ja turvallisuusstandardien täytäntöönpanoa koko elintarvikeketjussa. Siinä on kasvin terveyttä koskeva laki, lisäysaineistoa, kasvien lasiaineistoa koskeva laki, eläinten terveyttä koskeva laki ja virallisia tarkistuksia koskeva lainsäädäntö. Viides ehdotus hyväksyttiin kesäkuuta ja kesäkuussa ja siitä keskustelemme tänään. Siinä on lainsäädännöllisen paketin rahoitusnäkökohdat mukana mukaan lukien elintarvikkeita ja rehuja varten varatut kustannukset 2014-2020. Ehdotuksen olisi astuttava voimaan ensimmäinen tau tammikuuta 2014, joten tietenkin haluaisimme saada neuvottelut loppuun ennen loppupakettia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle Anjesille ja sen jälkeen aloitamme keskustelun. Olkaa hyvä, Lebron. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, sitten puheenjohtaja sanoikin, että tämä kulujen hallinnointiasetus kuuluu pakettiin, joka hyväksyttiin toukokuussa ja näin pyritään järkestämään tämmöisen hallinnointi tässä viisi tekstiä, niistä neljä on toimialakohtaisia ja kuten koko paketti, tämä asetus, joka koskee kustannuksien hallinnointia, sillä pyritään yksinkertaistamaan tämän alan lainsäädäntöä yksinkertaistamisen myötä tullaan 11 aikaisempaa säännöstä kumoamaan. Puheenjohtaja sanoi, että tämä on ensimmäisenä hyväksyttävä asetus ja siksi onkin hyvä tehdä työtä reippaassa tahdissa. Mietintö pitäisi valiokunnassa hyväksyä 25. marraskuuta, jotta täysistuntoon voitaisiin mennä ensi vuoden alussa aikataulun ensimmäisen version mukaan. Tämän meidän ei olisi pitänyt vielä edes ehtiä keskustelemaan itse asiassa. Tässä asetuksessa on säädökset, jotka ovat jo olemassa yhtenäisessä asiakirjassa, mutta täällä on kolme uutuutta, jotka olisi pantava merkin. Ensinnäkin yhteisrahoitusasteiden järkeistäminen, kolme enimmäisessä kanta on nyt perustettu. No, normaali määrä on 50 prosenttia, poikkeusmenettelyllä 75 prosenttia rajat ylittäviä toimia varten, eli jäsenval- kahden jäsenvaltion välisiä hankkeita varten. Ja sitten on vielä, tämä on myös tällainen tukki silloin, kun ollaan alle 90 prosentin tulotasossa. Ja sitten on vielä 100 prosentin tuki, kun pyrkimyksenä on välttää vakavat terveyshaitta ehdottaatte ja kun kohteena on komission erityisohjelmassa olevat toimet tai kun hankkeita vetävät, vedetään kolmansissa maissa kolmansien maiden taholta. Sitten 50 000 euron vähimmäismäärästä säädetään avustuksia varten tämän alta mitään tukea ei anneta. Aikaisemmin tällaista kynnystä ei ollut, mutta ehkä toisista syistä kun arvellaan. Sitten toinen Uusi elementti koskee indikaattoreiden perustamista. Kyseessä ovat arviointiindikaattorit, toimet, joihin unionissa ryhtytään, niin tällä hetkellä niillä on vaikeuksia tässä arviointivaiheessa ja komissio ehdottaa, että otettaisiin käyttöön täsmälliset indikaattorit, jotta politiikan vaikutus elintarvikeketjuun olisi selkeämmin nähtävissä. Sitten kolmas uusi asia koskee tällaisia valvontaohjelmia, jotka liittyvät tuhojiin, jotta voitaisiin arvioida ja ennaltaehkäistä eli elintarvike- tai eläin- ja kasvialojen tuhoojien torjunta. Tässä nämä mielestäni kaikkein tärkeimmät uudet kohdat. Tällä hetkellä olen kiinnittänyt huomiota erityisesti kahteen seikkaan. Tietenkin nämä innovoivat seikat ovat kaikkein kiinnostavia, mutta, kiinnostavimpia, mutta myös delegoidut säädökset ovat kiinnostavia erityisesti kun ajatellaan luettelua taudeista. Meidän on todella pohdittava tätä delegoituja ja täytäntöpanosäädöksiä, jotta tiedämme, ja perussäädöstä, jotta tiedämme, mihin kiinnittää huomiota. Ja myös kriisivarannon hyödyntäminen on asia, jota on pohdittava. Tähän varmaankin voin päättää tämän lyhyen puheenvuoron. Tällä hetkellä haluaisin vain kerätä huomionne ja ottaa kysymyksenne panemme muistiin ja sitten pyrin keskustelun jälkeen vastaamaan. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos. Aloitamme keskustelun. Garcia Perez on puutanut puheenvuoroa. Irache on täällä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei olekaan tullut vielä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegalle Brania tästä esityksestä koskien niitä muutoksia, joita nyt komissio on tuonut tähän asetukseen. Toivon, että voimme tehdä tiivistä yhteistyötä niin, että voitaisiin tehdä tiettyjä muutoksia, jotka mielestäni ovat tarpeellisia. Tässä ensimmäisessä keskustelussa haluaisin nyt vain esittää yleishuomioita neljään kohtaan. Tässä on ensinnäkin miinus 30 prosenttia eh, varoja suunnattu verrattuna nykykauteen. Artiklassa 5 on kriisirahasto mainittu. Mikäli varat eivät muuten riitä, olen sitä mieltä, että on varmankin tarpeen saada lisää varoja ja siksi tarvitaan muita mekanismeja. Esimerkiksi, että mitä yjä yli tuolta otsakkeesta kolme tai muualta budjetista niin, että voitaisiin soveltaa joustavuutta, jos tätä ei muuteta. Vaarana on, että joudut että budjettikurimekanismi laukeaa, sitä olisi nyt sovellettava vuosittain, siltä näyttää. Valiokunta on jo nyt huolensa budjettikuria kohtaan tällaisessa välineessä, jossa ajatellaan, että 30 prosentilla heti alkuun leikataan, jos tämä täydennet, tämän budjettikurivälineillä, niin luulenpa, että tarvitaan toisenlaisia toimintatapoja juuri joustavuusvälineet, että olisi käytettävä ja katsottava, mistä muista osakeista olisi rahaa saatava. Komission ehdotus ei ole mielestäni kovin realistinen, koska jos jäsenvaltioiden olisi ennen 31. maaliskuuta esitettävä yksityiskohtainen tekninen kertomus edellisestä vuodesta. Tämä on liian tiukka aikataulu erityisesti joillekin maille, kuten esimerkiksi omalle maalleni niin Espanjalle, jossa keskushallinnon on kerättävä tiedot kaikilta itsehallintoalueilta, jotka ovat toimivaltaisia tässä asiassa joten mielestäni tässä olisi oltava sama päivämäärä kuin nykyjärjestelmässä 30. huhtikuuta sitten tukitoimiset, tukikelpoiset toimet ja niitä koskevan luettelo. Komission ei pitäisi voida sieltä poistaa mitään tai lisätä mitään, vaan vaan tämä pitäisi olla täytäntöpano säädöksessä sitten tämä kynnys 50 000 euroa. Tämä jättää pois jäsenvaltioita, joilla saattaa olla pienempiä tarpeita Mm, taloudellisessa määrissä. Mm, kuitenkin kyseessä saattaa olla taudit, jotka lähtevät sitten leviämään. Ja nämä ovat ne neljä asiaa, jotka mielestäni mm, tämä valiokunta voisi muuttaa. Joka tapauksessa meillä on mahdollisuus vielä käydä keskustelua tästä ja tehdä työtä se, että näemme, mikä on lopullinen kantamme. Kiitoksia Iratse. Nyt haluaisin kysyä, haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hy- hyvä. Van Kyte Sanko pääosastosta. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first, let me... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää parlamenttia siitä, että se on nopeasti käsitellyt tätä ehdotusta. Aivan kuten totesitte, se on erittäin tärkeää. On erittäin tärkeää meille, että tämä ehdotus hyväksytään heti kun se vain on mahdollista. Toivottavasti ennen vuoden loppua. Aivan kuten esittelijä selvensi, tällainen ehdotus on olemassa jo tämänhetkisessä lainsäädännössä. Sitä on nyt muutettu niin, että jäsenvaltioiden on helpompi ja komissionkin työskennellä Se kattaa kaikki kulut elintarvike- ja rehualalla, eli sairauden poistamiset, hätätilanteet, kuten tällä hetkellä esimerkiksi lintuinfluenssa Italiassa. Ja lisäksi nämä EU-viitelaboratoriot GMO-tuotteissa, jotka työskentelevät kaikkien jäsenvaltioiden lukuun budjetti, joka liittyy tähän pakettiin myöskin, ja oikeusperusta on olemassa, jotta tällainen viitekeskus saadaan eläinten hyvinvoinnille. Eli se kattaa siis kaikki ne toiminnot, jotka liittyvät suoraan elintarvikkeisiin tai rehuun. Koko budjetista, täällä mainittiin se, että budjetti olisi leikattu. Itse asiassa näin ei ole, vaan se on keskimäärin sama kuin viime vuosien kulut. Eli 260-270 miljoonaa euroa vuosittain. Ja se on sama kuin budjetissa tällä vuodelle ja ensi vuodelle. Eli me emme vähennä tässä mitenkään budjettia, vaan tuberkuloosin kaltaiset taudit ovat lisääntymässä tai brusseloosin kaltaiset taudit ovat lisääntymässä Euroopassa. Ja siitä huolimatta tätä yleisbudjettia ei ole kuitenkaan leikattu. Se on 1,8 miljardia euroa seuraavalle seitsemälle vuodelle. Ja kun on puhuttu tässä Agrippa-osastossa ja sen toiminnasta, niin tiedätte, että se on ollut osa keskustelua. Ja on ollut mukana silloin, kun agribudjetti hyväksyttiin. Kuitenkaan valitettavasti tätä ei sai pidetty enää tuolla huippukokouksessa tätä päätöstä. Ja saitte komissaarilta tietoa siitä, miksi artikla 4e on muutettu. Sehän heijastuu myöskin artiklassa 5. Ajatuksenamme tuolloin oli, että joskus on valtavia kriisejä, kaikki varmaankin muistanevat tuon suu- ja sorkkatauti kriisin yhdistyneessä kuningaskunnassa, puhumattakaan tuosta Blutan taudin puhkeamisesta. Aivan poikkeukset olosuhteet siis Euroopassa monta vuotta sitten ja budjetti tällä hetkellä silloin ei riitä Näin meillä oli silloin poikkeustilanne, jossa mahdollistettiin se, että voitiin hyödyntää kriisirahastoa. Muitakin asioita saattaa tulla esille edustaja Peres suhteessa näihin eri määräaikoihin. Täällä mainittiin maaliskuun suhteessa äh, tuohon huhtikuuhun. Ja sitten nämä eri indikaattorit, joita edustaja Libanon esille Ajatuksenamme on se, että kun käytämme vähän alle 200 miljoonaa euroa vuosittain jäsenvaltioiden auttamiseksi, jotta ne pääsivät eroon taudeista, niin täytyy, hyödyttää, täytyy huolehtia siitä, että rahaa käytetään tehokkaasti. Me tarvitsemme indikaattoreita, samalla tarvitsemme myös kertomuksia jäsenvaltioista. Nuo kertomukset pitäisi saada ensi vuoden maaliskuussa. Haluamme, että ohjelma on tehokas ja että raha käytetään tehokkaasti. Ehdotuksessamme on ajateltu sitä, että tämä olisi todellakin maaliskuu, mutta tässä suhteessa uskoakseni siis joustavuus on tärkeä, kunhan vain ohjelman tehokkuus todetaan. 50 000 euroa ohjelmalle on tämä yläraja. Komissio on sitä pohtinut suhteessa tuohon hallinnolliseen taakkaan. Ja tähän mennessä komission ehdotus on ollut se, että alle 50 000 euroa maksavat ohjelmat eivät kuuluisi Euroopan unionin yhteisrahoituksen piiriin. Tajuamme kyllä ja varmaankin jäsenet täällä tajuavat sen, että on erittäin pieniä jäsenvaltioita tai erittäin pikkuisia ohjelmia, jotka tarvitsevat Euroopan unionin rahoitustukea, vaikka kyseessä olisikin siis pienempi summa kuin 50 000 euroa. Tästä asiasta voidaan keskustella myöhemmin. Mutta käsittääkseni meidän puolellamme tässä suhteessa ollaan kovin joustavia. Vielä kerran kiitokset parlamentille ja toivomme, että asia hyväksytään mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Bene, grazie alla commissione. Kiitoksia, kiitoksia Valiokunnan Nyt annan vielä puheenvuoro kollegalle Branille. Merci beaucoup pour euh, toutes ces Suuret kiitokset näistä huomioista. Garcia Perez puhui juuri samaan suuntaan, mitä minäkin täällä havaitsin, mitä komissio sitten sanoi. On hyvä, että jalkatauluun saataisiin joustavuutta. Sitten kynnyksestä vielä komission järkeli, jos ymmärsin oikein, koskee sitä, että niin vähän – toimia on kohdistunut 50 000 alapuolelle jääviin summiin niin, että kannattaa ottaa tällainen kynnys. No, aivan yhtä hyvin voitaisiin järkeillä toisin päin, kun kerran niin vähän tukipyyntöjä tai näitä tukia on myönnetty alle 50 000 euron, no miksei sitten kynnystä otettaisiin pois kokonaan, koska sillä on hyvin vähän vaikutusta. Minusta tätä olisi aiheellista miettiä. Sitten perussäädös, delegoidut säännökset ja muut ja tautin luettelo. Äh, Garcia Peres on mielestäni aivan oikeassa tässä asiassa. Sitten on paljon huolestuttavampi seikka, joka koskee kriisivarausta. Komissio panee varmasti merkille, että valvontatoimien ja arviointitoimien ansiosta voidaan toivoa, että Euroopan unionissa olisi yhä vähemmän tällaisia tuskallisia merkittäviä äh, tautiepisodiä, mutta on todettu myös, että tällaisia ter- eläinterveysongelmia on ollut vähemmän. Sen sijaan kasvialalla niitä on ollut yhä enemmän, joten olisi toimittava varovaisesti ja ennakoitava. Tässä on ikään kuin tällainen vedonlyönti, on ajateltava toimenpiteiden tehokkuutta, mutta olisi myös realistista pohtia, mitä pidämme tärkeänä kasve- ja terve- eläinterveyden alalla kun nämä sektorit ovat menossa alaspäin. Kiitoksia ja palaamme vielä asiaan, kun olemme analysoineet tätä lisää. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tähän olemmekin nyt päättäneet tämän päivän valiokunnan kokouksen. Muistutan teille siitä, että Lebranin eh, lausunto esitellään, tai miten esitellään 17. lokakuuta, eh, tarkistusten jättämisen aika 28. lokakuuta ja äänestysvaliokunnassa 25. marraskuuta. Kiitoksia kaikille. Nyt muistutan teitä, että meillä on tärkeää koordinaattoreiden kokous ja siellä on mukana myös ja Siellä käsitellään YMPn uudistuksien viime käänteitä. Meillä on vielä tässä viisi tai 10-15 minuuttia taukoa ja sen jälkeen aloitamme tämän tärkeän kokouksen. Kiitoksia kaikille ja näkemiin.